Allora, ah, buongiorno a tutti. Hyvää huomenta päivää kaikille. Aloitetaanpa ensinnäkin tiedoilla koordinaattoreiden suosituksista eilisillan kokouksesta kello 18. Afganistanista ensinnäkin koordinaattorit päättivät, että pyydetään lausuntoa Arlak Paski ja Geijer ovat tässä mukana. Sitten sihteeristö esittää tästä pakettiin, mitä on Afganistanin tapahtunut edellisellä kaudella. Siinä on joitakin kysymyksiäkin, jotka esitetään Euroopan komissiolle liittyen Euroopan unionin varojen käyttöön Afganistanissa. Koordinaattorit sen jälkeen päättivät pyytää komissiolta tietoja, jotka liittyvät mahdollisiin Olaf-tapauksiin, siis edelleen Afganistanin kohdalla, ja myös vertailevia tietoja liittyen kustannuksiin, joita unioni on rahoittanut eri hankkeissa tai mitä muut kansainväliset järjestöt ovat rahoittaneet Afganistanissa. Sen jälkeen, kun on saatu hyvin vakavia yksittäisiä tietoja herra Lakkilta. Tässä on korostettu, miten tärkeää olisi järjestää suljettuin ovin kokouskomission ja Olafin kanssa tämän asian tiimoilta. Sitten Italiaan tehtävä valtuuskuntamatka 25.8. lokakuuta. Siellä on joitakin muutoksia alkuperäiseen ohjelmaan. Siinä morsakkisihteeri sen on laatinut varsinkin, että siellä käydään myös tutustumassa unionin rahoittamiin hankkeisiin. Me käymme muun muassa mafiavastaisen syyttäjän pakeilla. Sielläkin on käytetty Euroopan varoja kansainväliseen järjestetyn rikollisuuden ja korruption torjunta. Sitten kohta C. Flair pyyntö käyttää Euroopan parlamentin täysistuntosalia 9. joulukuuta. Se on erittäin tärkeä korruptiovastainen tapahtuma. Siellä oli 700 ihmistä tulossa osallistumaan. Ja tämä toimitetaan puhemies Pusekille. Olimme sitä mieltä, että tämä, tämä sali olisi ylipäätään käytössä vain institutionaalisissa yhteyksissä. Sitten muissa asioissa pyydetään, että sihteeristö sopii budjettivaliokunnan sihteeristön kanssa sopivasta päivämäärästä tarkistusten jättämiselle liittyen varainhoitoasetuksen tarkistamiseen. Ja näin esittelijä voi hoitaa tehtävänsä rauhallisin mielin. Koordinaatot pyysivät, että Olaf, Afganistan kysymys olisi yhteydessä olisi myös tämä sali asiakirjojen tutustumista varten. Ja myös varapuhemies Sefcovic on mukana tässä hoitamassa toimintalivälisiä suhteita. Ja tässä käyttäisiin läpi myös seulontakriteerit komission jäsenen kanssa. Tämä koski siis koordinaattoreiden kokousten asioita eilen. Nyt sitten tähän tärkeään tämänpäiväiseen tilaisuuteen, joka vie koko aamupäivän. Aiheena avoimuusrakennerahastoissa vastaanottajat ja edunsaajat. Aihe on hyvin lähellä meidän valiokuntamme sydäntä. Jo kautensa alusta alkaen se on kantanut huolta avoimuudesta rakennerahastojen varojen käytössä. Me tiedämme, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin yhteenkuuluvuuspolitiikassa. Ne ovat ratkaisevia taloudelliselle kehitykselle ja ne ovat hyvin tärkeitä myös, kun me haluamme kantaa huolta työttömyydestä, joka on erittäin korkealla Euroopassa. Tämä täytyy kuitenkin kulkea käsi kädessä nollatoleranssin kanssa – petosten, petosten kohdalla, yhtä lailla myös korruption kohdalla. Meidän täytyy pyrkiä välttämään tilanne, että julkisia varoja käytettäisiin kansainvälisen järjestetyn rikollisuuden rahoitukseen niin, että ne soluttautuisivat näiden varojen käyttöön ja Euroopan varoja menisi hukkaan. Siksipä olemme erittäin iloisia tästä tilaisuudesta Olemme iloisia myös läsnä olevista vieraista. Ennen kaikkea haluaisin kiittää herra Earl Devaney ja Jerry Brightoa, jotka ovat molemmat tulleet Washingtonista asti. He ovat myös ystävällisesti uhranneet aikaansa tullakseen tänne. Ja heidän maansa on tässä, kuten monissa muissakin ollut eturintamassa. On hyvä nähdä, miten Yhdysvalloissa on toteutettu avoimuutta julkisten varojen käytössä. Se on myös veromaksajien mielenkiinnon kohteena ollut siellä. Eilen kuulimme muun muassa, että Euroopassa kansalaiset eivät kovinkaan luottavaisin mielenään suhtaudu Euroopan instituutioihin, niin kun varsinkin varojen käytössä, kun ei noudateta juurikaan avoimuutta. Siksi toivotan tervetulleeksi myös Rova Julie Pellegrini, joka on milanolaisesta tutkimuksesta, ja Katari Maternovan. Hän on puolesta rapulaispääjohtaja kohesiopolitiikasta, koordinoista tiedottamista vastaavasta pääosastosta ja Morten Levisson, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Huomasin, että täällä on muitakin jäseniä tilintarkastustuomioistuimesta. Vielä kerran haluaisin korostaa sitä peruslaatuista työtä, jota tuomioistuimiin tekee tällä saralla, niin että myös käytetään julkisia varoja oikein. Lyhyesti ohjelmasta. Ensinnäkin esittelijä alustaan, kiitos edustaja Liberatskille, joka tullut tilaisuutta alustaa. Sitten jokainen alustaja saa noin 20 minuuttia. Näiden puhujen jälkeen meillä on noin 30 minuuttia kysymyksille ja keskusteluille aikaa keskustelulle ylipäätään. Ja seuraavaksi puheenvuoron saavat muut alustajat. Sitten senkin jälkeen käydään keskustelua ja toivottavasti se on hyvin edelmällistä. Nyt antaisin puheenvuoron edustaja Liberatskille. Hän on esittelijänä tässä tärkeässä aiheessa, eli avoimuudessa rakennerahastoissa. Olkaa hyvä. Mr. President, ladies and gentlemen. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset herrat haluaisin aloittaa siitä, että nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa, joissa joka penillä on merkitystä molemmilla puolilla Atlanttia, niin haluaisin aloittaa puhumalla avoimuudesta. Keskustelu avoimuudesta ei ole uutta. EU otti käyttöön avoimuusaloitteen vuonna 2005. Mutta kuten kaikilla tällaisilla aloitteilla, keskustelu oli alkanut monta vuotta ennen tätä. Yksi neljästä osatekijästä tässä aloitteessa on suurempi avoimuus rakennerahastojen käytössä, jotta voidaan tarttua epätasapainoisuuksiin taloudellisessa kehityksessä kautta EU. Muut osatekijät, jotka Pelkinen niin varmaan mainitsee, ovat säännöt julkiselle palvelulle, loppauksen avoimuus ja pääsy julkisiin asiakirjoihin. kun EU-maita vaaditaan ottamaan käyttöön hallinto- ja seurantajärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa varojen asianmukainen käyttö. Hyvät standardit eivät merkitse paljon, jos ihmiset eivät voi itse seurata, miten asioita tehdään. Tieto siitä, miten rahoja käytetään, varmistaa sen, että kansalaiset voivat muodostaa käsityksiä ja näkemyksiä tuetuista ohjelmista. Ja niin, heillä on paremmat välineet olla aktiivisia, kun heitä, heitä kuullaan tulevasta varojen käytöstä. Tieto myös, tällainen tieto myös suojaa EUta ja sen toimielimiä vääriltä väitteiltä lehdistössä siitä, miten varoja käytetään. Nyt kun on 27 jäsenvaltiota ja melkein yhtä monta kieltä, EUlla on se haaste, että avoimuudesta täytyy saada toimimaan monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Yhdysvaltain viranomaisilla on ehkä vähemmän monimutkaisuutta käsitellessä näitä asioita, mutta olen varma, että on monia muita haasteita sen vastapainoksi. Nyt käsittelemme rakennerahastoja, siis satoja miljardia euroja. Kuitenkin EUn avoimuusaloite kattaa kaikkeen EU-rahoituksen. Odotamme mielenkiinnolla teiltä, herra Devani, Recovery and Accountability Transparency äh, lautakunnasta. Olen hyvin mielenkiintoinen kuulemaan, miten järjestelmänne toimii. Ja mitä me saattaisimme oppia terveellistämistavastanne, Se on haaste meille kaikille meille, jotta voidaan saavuttaa hyvä avoimuus, jota voidaan soveltaa eri kautta eri osa-alueiden julkisessa rahankäytössä. Vielä yksi asia, joka täytyy hoitaa, on se, että eri maissa. Jotkut ovat liittovaltioita, kehitystasoja on erilaisia, eri kansakuntia, eri alueita. Ne soveltavat eri standardeja ja lähestymistapoja avoimen, avoimuuden haasteeseen. Odotan innolla Rova Pellegrinin alustusta, koska olen varma, että siitä saadaan hyödyllistä tietoa ja esimerkkejä siitä, että miten kohesiopolitiikka, miten avoimuusalue on siihen vaikuttanut. Ja Tätä vahvistaa sitten komission aluepolitiikan pääosaston esitys. Olen myös iloinen siitä, että herra Briton on täällä ja saamme kuulla hänen työstään siitä, että miten internettekniikkoja voidaan käyttää helpottamaan kansalaisten pääsyä tiet, käyttämään tietoja. Odotan myös mie- mielelläni teidän alustustanne tästä joukkoistamisesta crowdsourcing. Tämä on selkeästi se tieto, jolla tietoa voidaan saada äh, asetetuksi käyttöön suurille ihmisjoukoille hyvinkin nopealla tavalla. Saamme myös tilintarkastuomioistuimen näkemyksen. Tervetuloa äh, tilintarkastuomioistuimen jäsenet, jotka ovat täällä paikalla salissa. Meille se on hyvin miellyttävää, että olet paikalla. Ja pitäisi kehua, että niin suuri edustus on paikalla. Myöskin se muoto, jolla tieto asetetaan saataville, on tärkeä. Veronmaksajia voimme kaikki odottaa, että yksilöt, jotka saavat julkisia rahoja, että he olisivat avoimia siitä tuosta, jota ovat saaneet. Mutta tiedämme myös, että on vaikea tasapaino saavuttaa täytyy saavuttaa, kun puhutaan yksityisyyden suojasta myös. Toivon, että istuntomme tänään myötä vaikuttaa siihen, että me kaikki voimme oppia esimerkkeistä, hyvistä käytänteistä, kun puhutaan julkisen varankäytön ja julkisten ohjelmien rahan käytön avoimuudesta. Ja saatamme kuulla myös osa-alueesta, jossa tarvitaan enemmän pyrkimyksiä, jotta saavutetaan se avoimuuden taso, jota tavoittelemme. Innolla odotan, että kuulen Yhdysvaltain kokemuksista ja odotan keskustelua kokemuksista koko avoimuuden alueella, joka tietysti on olennainen tapa parantaa vastuunalaisuutta, joka on niin olennaista eri organisaatioidemme uskottavuudelle. Kiitoksia etukäteen kaikille ihmisille sihteeristöstä, jotka ovat nimeltä vaikuttaneet siihen, että tämän päivän kuulemistilaisuutemme onnistuu. Kiitoksia ja kiitoksia puheenjohtajalle. Grazie a lei, onorevole. Kiitoksia teille, edustaja Liberatski. Kyse on hyvin arkaluontoisesta kysymyksestä, kun ajatellaan vain esimerkiksi Euroopan unionin rakennerahastoja 2007-2013 ohjelmia, niin on 300 miljardista eurosta kyse. Komission vastuu on suuri takaisinperinnässä avoimuudessa. Myös Obaman puolella on tämä huomioitu. Herra Devani puhut nimenomaan tästä puolesta. Kyse on siitä, että me valvomme varojen käyttöä. Siellä puolestaan on kyse seitsemästä 127 miljoonasta dollarista. Siellä on lautakunta tullut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin, että saadaan aikaan avoimuutta sen osalta, mihin näitä varoja käytetään, ja estetään että yksittäiset petotapa, petostapaukset tai tuhlaukset. Ja kuten esittelijäkin totesi, niin on tarkoitus myös julkistaa verkkosivulla komissionkin toiminta niin, että veromaksat saisivat selville suoraan tiedon siitä, mihin julkiset varat virtaavat. Minun mielestäni on erittäin tärkeää myös komission julkilausuma siinä, että siinä edistetään vastuunkantoa, koordinaatiota ja varojen takaisinperinnän valvontaa petoksen estämiseksi tai väärinkäytösten estämiseksi. Näin lisätään läpinäkyvyyttä takaisinperinnässä. Näin yleisö saa tietää täsmällisemmin myös varojen käytöstä. Tästä syystä, jotta me ymmärtäisimme paremmin, miten tämä amerikkalainen lautakunta toimii, niin nyt voin tässä vierelläni esittää herra Devenäni, joka nimitettiin viime vuoden maa, helmikuun 13. päivä tämän lautakunnan puheenjohtajaksi. Lautakunta on vastuussa näiden lähes 800 miljardin dollarin käytöstä. Clinton on aikanaan on nimittänyt sisäministeriöstä myös edustajan tähän tehtävään. Tämä on erittäin tärkeä ollut, kun julkista tutkintaa on tehty korruption alalla. Esimerkiksi Jake Brakamov-tapaus on tästä esimerkki. Kiitos siitä, että tulette tänne tapaamiseen. Se on erittäin tärkeää myös meidän rakennerahastojen käytön kannalta. On hyvä kuulla teidän kokemuksistanne, teidän hankkeistanne siitä, miten voidaan varoja käyttää avoimesti ja läpinäkyvästi. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta päivää, hyvät valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä tilaisuudesta tulla puhumaan teille tänään. Minä toimin, olen toiminut 40 vuotta jo Yhdysvallan hallituksen palveluksessa. Minulla on ollut monia tilaisuuksia puhua Yhdysvallan kongressissa. Tämä on ensi kertaa, kuitenkin kun tulen Euroopan unionin parlamenttiin ja minulla on tämä kunnia ja etuoikeus puhua täällä avoimesta vastuunalaisesta hallinnasta. Ah, läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat aiheet, jotka ovat lähellä sydäntäni olleet koko urani aikana, kun nopeammin nyt tämän lautakunnan puheenjohtajaksi helmikuussa 2009 olisi minulle erittäin suuri kunnia. Ja viimeiset 17 kuukautta äh, olen tehnyt tätä työtä. Nyt kerron kokemuksestani teille tänään aamuna. Kuten moni tietää, lautakuntamme luotiin osana Yhdysvaltain Recovery and Reinvestment-lakia 2009. Laki oli suuri vastaus Amerikan talouskriisiin ja presidentti Obama vahvisti sen laiksi 13. helmikuuta 2009. Lain tarkoituksena on saavuttaa kolme tavoitetta. Ensinnäkin luoda työpaikkoja säilyttää nykyisen, edistää taloustoimintaa ja investoida pitkäaikaisen kasvuun, edistää tilipitoa, vastuunkantoa, avoimuutta hallituksen varankäytössä. Laki on antanut kaksi tehtävää lautakunnallemme. Ja myös kolmas tavoitekin on niin, että voidaan lisätä vastuunkantoa ja läpinäkyvyyttä. Kaksi, kahtalainen tehtävä pyrkii luomaan myös käyttöön tällaisen verkkosivun niin, että kansalaiset voivat nähdä, mihin dollarit menevät. Sen avulla koordinoidaan ja valvotaan se yli 787 miljardia, jotta voidaan estää petokset, tuhlaus ja väärinkäytökset. Lainsäädäntö on nimittäin kymmenen liittovaltiotason ylitarkastajaa. Minä olen ollut puolestaan puheenjohtaja. Siellä on myös kaksi muuta ylitarkastajaa, jotka ovat mukana 13 jäsenisessä lautakunnassa. Me ryhdymme toimeen nopeasti kahden aloitteen puitteissa ensinnäkin verkkosivu recovery.gov ja luotiin myös vastuukanto-ohjelma, jotta voisimme koordinoida ja harjoittaa valvontavarojen käytössä. Lautakunta sai toimivaltaa ja tehtäviä lain nojalla. Erityisesti lautakunta voi tilintarkastaa ja ja antaa virikkeitä kulutukseen yhteistyössä tai yksin ylitarkastajien kanssa, esittää haasteita tarkastuksessa voi viedä petostuhlaustapauksia ylitarkastajille, järjestää kuulemistilaisuuksia ja haasteiden yhteydessä on tehdä sopimuksia tilintarkastusten, selvitysten tutkimusten hyväksi julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Minä tunnustan, että minun kommenttini, tiedän, että kommenttini käännetään 15 kielellä niin, että haluaisin lyhyesti selittää termiä ylitarkasta, inspector general, ne, jotka eivät välttämättä tunne tätä. ja käteen Yhdysvalloissa lisäämään tehokkuutta varainkäytössä ja selvittää petos, tuhlaus ja väärinkäytöstapauksia. Useimmat nimitetään Yhdysvaltain presidentin toimesta senaatti hyväksyy, ja ne ovat riippumattomia, ja objektiivisen yksiköiden tehtävänä on ensinnäkin valvoja ja tehdä tilintarkastuksia ja tutkintoja, jotka liittyvät kunkin oman ministeriön ohjelmiin. Toiseksi tarjoa johtajuutta ja koordinaatiota ja tehdä suosituksia toiminnassa, jossa voidaan edistää hyvää varainkäyttöä, tehokkuutta ja tuloksellisuutta Perinteiset ylitarkastajat voivat käyttää paljon aikaa petosten ja tuhlausten selvittämiseksi. Sitten selvittää näitä toimintoja joko tilintarkastuksen tai rikostutkinnan avulla. Vaikka nämä perinteiset välineet ovat tärkeitä kyllä minun lautakunnattani toiminnassa, niin 2009 lain kielenkäyttö viittaa siihen, että ylitarkastajat ja muut valvontayksiköt voisivat vähentää riskejä, joita on varojen käytössä suuria summissa niin, että lisättäisiin mahdollisuuksia estää petoksia ja tuhlausta jo alun perin ennen kuin se toteutuu. Tämä ennaltaehkäisytyö on merkittävä muutos ja se on erittäin suuri osa meidän vastuunkantopuoltamme kahdenkertaisesta tehtävästä. Olen tyytyväinen, että puolentoista vuoden jälkeen olemme menestyneet aika hyvin petosten, tuhlausten ja väärinkäytösten estämisessä. Mielestäni tämä on suora tulosta myös meidän seulontaprosessistamme, jota lautakunta käyttää selvittääksemme tietoja niin, että voidaan selvittää korkeariskiset avunsaajat sopimuksissa lainoissa. Tässä kolmiportainen seulontajärjestelmä. Ensimmäinen porras liittyy analyytikkoihin, meidän operatiivisessa keskuksessamme Washington DCissä. Siellä käsitellään merkittäviä määriä tietoja. Seulontaprosessi käyttää julkisesti käytettävissä olevaa tietoa sen selittämiseksi, että keskushallinto hoitaa hommansa vain val- luvansaaren yksikköjen kanssa. Etsitään riskitekijöitä, muun muassa vääriä osoitteita, aikaisempaa rikollista taustaa, rahoitustaustaa, verorästejä tai onko joskus jo estetty jonkun toimimasta hallinnossa. Näin voidaan katsoa, kuka on kelpoinen saamaan näitä varoja. Toisessa vaiheessa käytetään uutta ohjelmistoa, niin että voidaan selvittää vähemmän selvät suhteet yksikköjen välillä, niin että voidaan käyttää välineitä tehokkaasti. Meillä on paljon ammattitaitoista väkiä, joilla on kokemusta tilintarkastuksesta, tutkinnasta, hankinnoista, ohjelma-analyysista, tilastoanalyysista kokonaisvaltaisella tavalla, että epä, kaikkia epäilyttävää etsitään, että voidaan hälytyskelloja soittaa. Kolmannessa vaiheessa käytin kahden ensimmäisen vaiheen tuloksia niin, että voidaan selvittää historiallisia riskitekijöitä tai suuntauksia ja luoda riskiperusteisia hallintovälineitä. Esimerkiksi meillä on kartta, jossa osoitetaan ne kreivikunnat, jotka ovat kärsineet eriten Yhdysvalloissa kaatuma. Siellä on tietoja myös lainojalla saatu edunsaajilta ja mahdollisilta riskialueilta. Siellä on myös esimerkiksi saatu meidän puhelinlinjaamme vihjeitä, niin että voidaan selvittää petoksia, tuhlausta ja väärinkäytöksiä. Tämän avulla lautakunta ja muu ala voi osoittaa voimavarat siinä, missä niitä eniten tarvitaan. Tämä edellyttää valistamista ja tietoisuutta, ja minun lautakunnan jäsenet ja muut ylitarkastajat ovat jatkuvasti turvautuneet myös kansalaisryhmiin, kongressin työ, työntekijöihin tai viestimiin, ja teknistä tietoa myös, jotta voidaan selvittää, mihin varat menevät. Meidän tiedonvaihto-ohjelmamme yhteydessä lautakunta ja yli, olemme järjestäneet komiteoita, kumppanuuksia, työryhmiä, jotta voidaan selvittää, riskit etukäteen ja sopimusten teon jälkeenkin tai kun lainoja on myönnetty. Se, että käytetään kollektiivista voimaa ylitarkastajien yhteisössä, niin Amerikan yleisö on myös aktiivisesti mukana, niin voimme näin kohentaa verkkosivuamme ja teemme yhteistyötä ja se on vahva väline niin, että voidaan näinä vaikeina aikoina selvitä tehtävästä. Nyt haluaisin vaihtaa vaihdetta ja kertoa hiukkasen ajatuksen siitä, miten käytämme näitä välineitä läpinäkyvyyden hyväksi. Meidän lakimme edellyttää, että lainojalla varoja saavat kertovat neljännesvuosittain varojen käytöstä niin, että me joudumme ensin rakentamaan verkkosivun www.federalreporting.gov tiedon keräämiseksi. Neljännesvuosittain edunsaajat kertovat varojen käytöstä ja se on turvattu verkkosivu. Kun, kun se on saatettu päätökseen, analyytikot ja ohjelmoijat siirtävät tämän recovery.gov-sivulle, joka on julkisesti käytössä. Nyt amerikkalaiset voivat kirjoittautua recovery.gov-sivulle, panna sinne postiosoitteensa ja sitten käydä läpi omat yhteisönsä ja nähdä, minne lain nojalla rahoitettuja projekteja on lähellä työtä tai kotia. Oikeastaan se on niin houkutteleva, että tavallinen amerikkalainen voi mennä sinne rutiininomaisesti ja selvittää rahavirrat. Mä olen huomannut, että kun kansalaiset jotain huomaavat, jotka ei, joita eivät pidä ihan oikeana, he soittavat meille. Ja olen käyttänytkin näitä ikään kuin meidän kansalaistutkijoitamme. Kuten tiedätte, tässä tilinpitoon vastuunkanto on hyvin paljon muodissa – aikaisemmin ei välttämättä pystynyt toimimaan luottamuksellisuuden varjossa. Mutta kuitenkin meillä on pitkät perinteet aina antiikin Kreikasta asti, kun kansalaiset tapasivat julkisesti selvittämään asioita, puhumaan ja keskustelemaan hallituksen päätöksistä. Totta kai silloin, kun aikaisemmin tavattiin julkisilla paikoilla, ne ovat ohi ja nyt meillä on informaatioaika, jolla miljardit ihmiset käyttävät internetiä, ja käyttävät sitä jokaisessa Äh, arjen asiassa. Minä uskon, että läpinäkyvyys on uusi keino, jolla hallitukset voivat antaa kansalliselle valtaa, jotta he voivat osallistua myös päätöksentekoon. Ongelmien ratkaisu, innovointi, vasteisiin vastaaminen ja tavoitteiden saavuttaminen vaihtelevat sen perusteella, minkälaista tietoa on saatavilla julkisesti. Tämä on erityisen paikassa pitää, kun asianomainen tieto sisältää huonoja uutisia. Sellaista tietoa, joka ei ehkä ole kaikkien mieleen, mutta joka on tarpeen. Minä sanoisin, että se, että huono puoli tässä läpinäkyvyydessä on se, että se nolostuttaa. Meidän lautakunnassa tämä huomattiin ensi käden kokemuksena 2009 syksyllä, kun kävimme läpi ensimmäisen vaiheen, niin huomasimme, että siellä oli paljon virheitä silloin, kun tietoja sinne oli syötetty. Lautakunnassa niin opittiin paljon tästä ja me opimme ensikäden kokemuksena, että läpinäkyvyys on paljon helpompaa puheenaiheena kuin toteuttaa sitä käytännössä. Kuitenkin huomasimme, että nolo tilanne hyödyttää kuitenkin, että näin ruvetaan oikaisemaan omaa käytöstä. Tähän mennessä me olemme käyneet läpi jo kolme raportointivaihetta ja huomenna on määräpäivä toimittaa tietoja rahojen käytöstä neljänneltä kaudelta. Olen iloinen siitä, että näiden tietojen laadukkuus ja tarkkuus on parantunut joka kerta. Olen varma, että tämä suuntaus jatkuu myös jatkossakin. Läpinäkyvyys, kuten meidän lakimme suunnitelma 29 ajattelivat, pyrki siihen, että veromaksajat pystyvät paremmin saamaan hallituksen vastuuseen dollareiden käytöstä. Ja siksi on eri tärkeimmän tavoitteena aina on ollut kertoa varojen käytöstä, niin että yksittäiset käyttäjät voivat itse arvioida, miten hyvin varoja on käytetty. Todellakin me olemme uurastaneet paljon, että emme kerro itse käsityksestämme yksittäistä hankkeesta. Se, että pelkästään on tietoja varojen käytöstä, riitä vielä läpinäkyvänä takaamiseksi. Paremminkin läpinäkyvyys merkitsee sitä, että on käytettävissä olevaa tietoa, joka valistaa ihmisiä. Sitä täytyy nähdä yhteydessä niin, että voidaan myös olla yhteydessä siihen. Täytyy lisätä, käyttää ajankohtaista, tarkkaa, luotettavaa tietoa. Minä uskon, että jos se hämmentää yleistä mielipidettä, niin läpinäkyvyys kärsii eikä edisty. Minä arvostan, mikä arvo on myös vastuunkannossa läpinäkyydellä. Kun ajatellaan varojen käyttöä keskitetysti, ja siinä on paljon käytöstä myös analyyttistä kokemusta lautakunnassa ja myös ohjelmistoa, nyt me pystymme seulomaan jokaisen sopimuksen ja lainan, jota on käytetty ja jos ongelmia on syntynyt. Ylitarkastajat eivät ole koskaan olleet näin ylellisessä asemassa ja minä uskon, että nyt on muuttunut aikakausi sen jälkeen, kun ohjelma hyväksyttiin. Vielä pari ajatusta täällä ennen kuin lopetan ja mielenkiinnolla vastaan kysymyksiin myöhemmin. Puolitoista vuoden aikana olen henkilökohtaisesti nähnyt, miten kansat saavat valtaa läpinäkyvyydestä. Itse asiassa digivallankumous, joka nyt on toteutumassa kautta maailman, on tehnyt läpinäkyvyydestä välttämätöntä kautta maailma. Internet, kamerat, matkapuhelimet, ja sosiaalinen yhteisö on demokratisoinut valtaa. Se on vienyt sen eniteltä myös monille, joilla on teknologia käytössä. Minä uskon vahvasti, että meidän kokemuksemme recovery.gov on paljastanut, miten paljon on kansalaisella halukkuutta osallistua. Ja nyt olemme siirtymässä uudenlaisen osallistuvan kauteen. Kansalaiset ovat siinä kuljettajan paikalla tekemässä yhteistyötä hallituksen kanssa. Ja lopuksi ehkä mikä vielä tärkeämpää, läpinäkyvyys on hallituksessa saanut muutoksia aikaa. Minusta se on johtotähtenä ollut ja se on johtanut minun työtäni lähes neljä vuosikymmentä. Nimittäin läpinäkyvyys ja vastuunkanto ovat elintärkeässä osassa yleisölle tiedottamisessa siitä, mitä hallitus tekee hänen rahoillaan. Eli Jotkut kansalaisemme eivät ehkä tykkää siitä, mitä näkevät, mutta minä uskon, heillä on oikeus kuitenkin nähdä se. Niinpä meidän ohjelmamme on antanut mahdollisuuden muuttaa olosuhteita, kun ajatellaan hallituksen varoinkäyttöä jatkossa. Me uskomme, että lautakunnassa on nyt tarjottu malli siitä, miten voidaan pitäisikin ehkä käyttää meidän rahojamme. Lopuksi haluaisin nimet James Madisonia, neljättä presidenttiämme, siteerata, joka 1800-luvulla näin sanoi, ja ne pitää paikkaansa parista vuotta myöhemminkin. Su- suosittu hallitus ilman kunnon tietoa tai keinoja hankkia tietoja on pelkkä prologi farsille tai tragedialle tai ehkäpä molemmille. Eli vielä kerran kiitos siitä, että sain täällä kertoa ajatuksistani tässä korkearvoisessa elimessä. Grazie molto per questa. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Kovin mielenkiintoista siinä, että mukana on sekä hallituksen elimiä että myös kansalaisten osallistumista. Kun varoja kuitenkin käytetään kansakunnan hyväksi, varsinkin kansalaisten hyväksi. Yhdysvalloissa on näitä yksityisiäkin verkkosivuja, joissa selvitetään, miten paljon näitä käytetään. Ja herra Jerry Brighton, joka on vanhempi tutkija George Mason Universitystä, ja hän on vastuussa tässä yliopistosta teknologiaohjelmista. Hän on tutkimuksissaan keskittynyt ennen kaikkea tekniikkaan ja televiestittään politiikan alalla, hallituksen avoimuuteen ja vastuunkantoon. Hän on ollut mukavassa Stimulus Watch-verkkosivun luojana. Ja internetin kautta voidaan siis myös harjoittaa vastuunkannon valvontaa. Kansalaiset ovat pystyneet siellä keskustelemaan arvioimaan paikallisesti hankkeita, joita heillä on kaupungeissa. Kiitos siitä, että voimme nyt kuulla teidän kokemuksestanne. Siitä on varmaan hyötyä meidän Euroopan parlamentissa. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. members of the Committee of Budgetary Control. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Nimeni on Jerry Brito ja olen vanhempi tutkija Merkatuskeskuksessa George Mason yliopistossa Virginiassa. Viime vuosina tutkimuksessani on keskitytty siihen, miten internetteknologiaa voidaan hyödyntää hallituksen ja kansalaisten puolelta avoimuuden ja siten tilintarkastus velvollisuuden toteutumisen lisäämiseksi. Mielelläni kerron teille näistä oppimistani asioista. Demokratia perustuu sille, että hallinnon moraalinen auktoriteetti johdetaan hallittujen hyväksynnästä. Tämä hyväksyntä ei kuitenkaan ole mielekästä, jos ei se ole myös valistunutta. Kun hallitus tekee päätöksiään salassa, korruption mahdollisuus kasvaa ja hallinnon tilintekovelvollisuus kansalaisia kohtaan vähenee. Siitä syystä me pyrimme hallinnon avoimuuteen. Kun julkiset kokoukset ovat kansalaisille avoimia ja myös lehdistölle avoimia, kun hallituksen eh, ja hallinnon varaikäyttö on julkisen valvonnan alaista, kun lait ja menettelyt ovat valmiita avoimia keskustelulle, silloin legitimiteettikin kasvaa. Avoimuus sinällään ei ole siis tarkoitus itsessään, vaan se on väline ja tuo varsinainen päämäärä on tilintekovelvollisuus. Yhdysvaltain perustajat tunnustivat tämän. Meidän perustuslakimme edellyttää, että kongressi pitää virallista kirjaa menettelyistään, kirjaa ylös äänestykset ja julkaisee nämä säännöllisesti. Siksi, että koska me olemme palkanneet ihmisiä hallitsemaan meitä, meidän pitää myös tietää, mitä he tekevät, jotta voimme arvioida heidän suoritustaan. Meidän pitää tietää, miten he äänestävät, miten he käyttävät meidän rahojamme, ketä he tapaavat. Ainoastaan tällä tavoin voimme pitää heidät vastuullisina siinä vaaliurnalla. Ainoastaan näin voimme päättää, ketkä me palkkaamme hallitsemaan meitä ja ketkä me erotamme. Me olemme aina olleet hyvin avoin kansakunta. Äänestykset ovat olleet avoimia, budjetit yhtä lailla, mutta siihen on aina liittynyt korkeat kustannukset julkiset selvitykset tuloista, kokousasiakirjat, kaikki nämä ovat ehkä olleet avoimia, mutta on täytynyt mennä johonkin Washingtonin kellariin tai kaupungintalolle eh, tutkimaan näitä asiakirjoja. Sen vuoksi olemme oikeastaan olleet lehdistön varassa ja kilpailevien erityisetujen varassa tämän tiedon hankkimiseksi, sen selvittämiseksi ja vääryyksien ja epäoikeudenmukaisuuksien esille tuomiseksi, mutta internet antaa meille mahdollisuuden mennä pidemmälle. Internetteknologia ei pelkästään huomattavasti leikkaa tiedonsaannin kustannuksia, vaan se tekee myös kansalaisille paljon helpommaksi ymmärtää ja käyttää tietoa. Tuloksena on se, että kuka tahansa voi olla tutkiva journalisti. Kuka tahansa voi olla tutkiva taho. Hallituksen tiedon äh, julkaiseminen verkossa ei pelkästään hyödytä yksittäisiä hallituksen verkkosivun käyttäjiä, vaan tekee helpommaksi kolmansille osapuolille koota tietoa. Tietoa kokoamalla verkkosivut voivat esitellä hallinnon tietoa innovatiivisella hyödyllisellä tavalla. Esimerkiksi liittovaltion varainkäyttöä koskevia tietoja, jotka on kerätty hallituksen verkkosivuilta, voidaan esittää kolmannen osapuolen taholta interaktiivisena karttana, joka osoittaa rahoituksen vastaanottajien sijaan havainnin. Tällaiset sovellukset tekevät tiedosta huomattavasti arvokkaampaa. Hallituksen ei tarvitse keksiä näitä innovatiivisia välineitä itse niin kauan kuin tieto on saatavana verkossa tietueina rakenteellisesti tietueiksi ryhmiteltynä yksityiset osapuolet voivat hyödyntää niitä. Rakennettuna tietueena esittäminen tarkoittaa, että tieto on sellaisessa muodossa, että tietokoneen käyttäjät voivat helposti lajitella sitä. Voidaan lajitella se joko uusimman tai vanhimman ajankohdan mukaisesti joko otsakkeen tai laatijan nimen ensimmäisen kirjaimen mukaan, tiettyjen sanojen mukaan. Mahdollisuuksia on lukuisia sellaisia, joita itse verkkosivu ei tarjoa. Voidaan myös hyödyntää niin sanottua mashupia, fuusausta tai koontia. Se on väline, jonka avulla journalistit, bloggaajat ja kansalaiset voivat paremmin tutkia hallinnon toimintaa. Se on alun perin musiikkimaailmasta peräisin oleva sana, joka tarkoittaa sellaisia sovelluksia, joissa sekoitetaan erilaisia tietoja, jotta luodaan uutta ainutlaatuista tietoa. Nämä fuusaukset avaavat uusia käyttöliittymiä ja tietoa, jossa on huomattavan paljon tietoa helpommin saatavana hallituksen toiminnasta. Ne voivat hyödyntää hallituksen toiminnan julkaisemista avoimemmin ja paljastaa tällä hetkellä vielä pimeään jääneitä tietolähteitä. Me olemme laatineet maplight.org sivun, jossa MAP tarkoittaa Money and Politics, ja tämän verkkosivun tarkoituksena on hiukan valottaa rahan ja politiikan välistä yhteyttä. Dan Newman, tietokoneasiantuntija, on perustanut sen, ja siihen kerätään yhteen kongressin äänestystietoja ja vaalikampanjien rahoitustietoja. Tuloksena on helposti käytettävä tietokanta, joka tuo julki, minkälaisia yhteyksiä maksuilla ja äänestyksillä voi olla. Tämän MapLight-tietokannan avulla voidaan käydä läpi jotain tiettyä lakia ja nähdä, minkälaisia eturyhmiä on, minkälaisia yksittäisiä tahoja tai yrityksiä, jotka tukevat ja vastustavat lakia. Voidaan myös nähdä, miten kongressi on jostakin laista äänestänyt ja kuinka kukakin on vaikuttanut. Jos äh, hallinnon tieto on online julkisen valvonnan alaista, äh, silloin saadaan myös huomattavia äh, määriä tietoa saatavaksi niin, että sitä ei ehkä saa enää eroteltua Fuusauksen avulla voidaan helpottaa tätä liiallista tietomäärää. Ja edelleenkin tarvitaan eh, inhimillistä arviointia kaikkein relevantimman tiedon erottelemiseksi. Yleisöosallisuus crowdsourcing auttaa suodattamaan kaikkein tärkeimmän tiedon. Sadat tuhannet yksilöt voivat kukin vaikuttaa omalla tahollaan vähän ja lyhyessä ajassa edullisesti luoda jotakin, joka aiemmin ehkä edellytti kokonaisen organisaation tai yhden henkilön työpanoksen. Wikipedia on tästä hyvä esimerkki. Tältä taustalta haluaisin nyt kertoa teille hiukan kokemuksistani kansalaisena, joka loi riippumattoman yleisöosallisuuteen crowdsourcingin perustuvan sovelluksen, jossa käytetään hallitun, hallinnon tietoja kannustimäärärahoista. määrärahoista Toivottavasti tämä osoittaa teille, että jos hallinto antaa perustiedot saatavaksi yksinkertainen tutkija, kuten minä, voi rakentaa innovatiivisen sovelluksen, jossa kansalaiset saadaan mukaan tilintekovelvollisen tot- tilintekovelvollisuuden toteuttamisen. Joulukuussa 2008 Barack Obama oli jo valittu Yhdysvaltojen presidentiksi, mutta ei ollut vielä aloittanut valtakauttaan. Oli kuitenkin ymmärretty, että hän ja tuleva kongressi hyväksyisivät huomattavan kannustimäärärahan lain. Yksi suuri tyrmistyksen aihe tuolloin oli se, että paikallishallinto, eli kannustinmäärärahojen saaja monessakin tapauksessa, ei ehkä olisikaan onnistunut keräämään riittämiin hankkeita, joihin käyttää kaikki ne rahat, joita liittohallitus halusi talouteen eh, antaa. Näitä hankkeita kutsuttiin lapion varten hankkeiksi, eli hankkeiksi, joissa ihmiset saataisiin saman tien töihin, kun määrärahat on myönnetty ilman sen kummempaa suunnittelua tai viivästystä. Washingtonin pelkojen lievittämiseksi Yhdysvaltain pormestarikonferenssi, riippumaton maan pormestareiden ja muiden paikallisviranomaisten järjestys, teetti tutkimuksen monista eri kunnista eri puolilta maata. Pyydettiin paikallisviranomaisia luetteloimaan kaikki Lapion varten hankkeet, jotka ovat valmiina, jos vain rahat saadaan. Kuntataso vastasi ja joulukuussa pormestarikonferenssi julkaisi 3,5 sivun raportin, jossa lueteltiin yli 20 000 ehdotettua hanketta. Ne sisälsivät kaikkea katujen parantamisesta poliisien uniformuihin, julkisesta äh, sosiaaliasumisesta julkisiin puistoihin. Kaikki hankkeet saivat oman kuvaavan nimensä. Siihen kirjattiin paljonko varoja tarvittiin, kuinka paljon työpaikkoja luotaisiin ja missä sijainti oli. Mercatus Center-keskuksen kollegani Aileen Norcross tutki paikallisvarojen käyttöä ja budjettikysymyksiä ja kiinnitti huomioni tähän. Hän oli tulostanut tämän koko raportin ja merkinnyt avustajan kanssa joka ikisen hankkeen rivi riviltä, joka hänen mielestään edellytti vähän lisää tutkimista. Se vei erittäin paljon aikaa ja monissa kohtaa hän ei voinut pelkän kuvaavan nimen perusteella määritellä oliko kyseessä hanke, joka ansaitsi rahoitusta. Hän tiesi, että minä olin työskennellyt yleisosallisuus, tilintekovelvollisuushankkeen parissa, näytti minulle, mitä hän teki ja kysyi, eikö tässä voitaisi soveltaa minun ajatuksiani. Ja hän oli aivan oikeassa. Tämähän oli täydellinen tapaus minun teoriani soveltamiseen, joten lähdin rakentamaan sovellusta. Minulla oli kyllä kokemusta verkkosivujen luomisesta, mutta tässä edellytettiin sellaisia taitoja, joita minulla ei ollut, eikä minulla ollut varsinaisia voimavaroja hankkeeseen, joten kirjoitin teknologiapolitiikka blogiin, johon silloin tällöin olin ilmaissut näkemyksiäni ja pyysin vapaaehtoisten apua. Päivän sisällä kaksi asiantuntijaa otti minun yhteyttä. En ollut koskaan tavannut heitä, Peter Snyderia ja Kevin Dwyeria, mutta he olivat erittäin ystävällisiä ja tulimme välittömästi hyvin toimeen. Ja viikon mittaan sähköpostin avulla kehitimme hyvän suunnitelman siitä, mitä halusimme rakentaa. Me kehitimme Stimulus Watch-verkkosivun joululoman aikana viestien ainoastaan online ja puhelimessa, ja verkkosivu käynnistettiin helmikuun toinen päivä 2009. Stimulus Watch on hyvin yksinkertainen. Ensin kokosimme tiedot pormestarikonferenssin raportista siirsimme jokaisen hankkeen omaan tietokantaamme. Kansalaiset saattoivat käydä verkkosivullamme, katsoa omaa valtiotaan, omaa kaupunkiaan ja nähdä, minkälaisia hankkeita heidän oma paikallishallintonsa oli naapurustoon ehdottanut. Ja me laitoimme tiedot tietokantaan niin, että käyttäjät saattoivat luetteloida niitä kustannusten mukaan, työpaikkojen mukaan, alhakkosjärjestyksessä ja niin edelleen. Ja kun kansalainen löysi kiinnostavan hankkeen, hän saattoi napsauttaa sitä ja avata sitä koskevan verkkosivun. Jokaisella näistä yli 20 000 ehdotetusta hankkeesta oli oma verkkosivunsa, jolla kansalaiset saattoivat tehdä kolme eri asiaa. Ensinnäkin äänestää, halusivatko he hyväksyä hankkeen vai eivät. Me kysyimme, onko tämä hanke oleellisen tärkeä. Ja tarjosimme siihen linkin äänestää kyllä tai ei. Me esitimme tällaisen kysymyksen, koska presidentti Obama oli luvannut, että kannustimäärärahoja käytettäisiin ainoastaan oleellisen tärkeän infrastruktuuriin, eikä haaskattaisi hallituksen poliittisista syistä myöntämään paikallistarkoitushankkeeseen tai muihin pieniin kissaristiäisiin. Se oli niin neutraali kysymys kuin vain saatoimme laatia ja äänestyksen tulos näkyi verkkosivulla välittömästi. Toisekseen kuhunkin hankkeeseen liittyi wikisivu ja usein hankkeen nimi ei ollutkaan kovin selvä eikä kertonut mistä oikeastaan oli kyse. Esimerkiksi puolen miljoonan dollarin projekti, jonka nimenä oli vain Cincinnati Street Network Cincinnatissa ohiossa ja minun kollegani Aileen, joka luki tätä kaukana Cincinnatiista, ei voinut aavistaakaan, minkälaisesta hankkeesta oli kyse, mutta Cincinnatin kansalaiset tiesivät, minkälainen hanke on, mistä on kyse, ja näin Wikin ansiosta he saattoivat laatia kuvauksia, lisätä hankkeeseen tietoa. Kirjoitukset piti laatia objektiivisesti ja neutraalisti saatoimme havaita, että oli satoja sivuja mielenkiintoisista hankkeista, yksityiskohtaisia kuvauksia erilaisista suunnitelluista hankkeista. Olisi ollut mahdotonta yhden järjestön kerätä näin paljon yksityiskohtaista tietoa niin monista yksittäisistä hankkeista niin lyhyessä ajassa. Kolmanneksi niin jokaisella sivulla oli kommenttiosio, jossa kansalaiset saattoivat keskustella hankkeista aivan kuten halusivat. Tämä oli foorumi kansalaisten osallistumiselle, mutta myös ikään kuin paineventi venttiili, jotta politiikka ja poleminen keskustelu pysyisi pois wikisivuilta, joiden oli määrä pysyä neutraaleina. Tästä verkkosivusta tuli uskomaton menestys. Siinä oli ensimmäisen kuukauden aikana yli kaksi miljoonaa kävijää. Wikisivut kukkivat monen hankkeen kohdalla ja käytiin elävää keskustelua lähes joka kunnan kohdalla, mutta kaikkein tärkein oli ehkä tuo äänestys. Kun äänet oli annettu, nämä hankkeet sai lajiteltua myös äänestystuloksen perusteella, eli kansalainen saattoi sanoa, näytä minulle luettelo kaikista hankkeista niin, että suosituin on ensimmäisenä ja vähiten suosittu viimeisenä. Tällainen luokittelu oli mahdollista koko maan osalta, osavaltion kohdalla tai yhden kaupungin osalta. Ja kaikkein Tärkeimpänä luettelossa oli niitä hankkeita, jotka olivat osallistujien mielestä olennaisia, olennaisimpia ja tarvitsivat eniten varoja. Ja muutaman tunnin kuluttua sellaiset hankkeet kuin golfkentät, koirapuistot, skeittipuistot ja muut vastaavat olivat saaneet oman sijansa äänestysluettelossa. Mutta toisaalta verkkisivu sellaisista hankkeista, jotka aluksi olivat vaikuttaneet ansiottomilta saamaan rahoitusta saivatkin paljon vierailijoita ja kävijöitä ja faktatietoa ja selityksiä hankkeen eduista. Se, mitä kollegani Eileen Norcross yritti tehdä yksinään, olikin paljon helpompi tehdä niin, että hyödynnettiin miljoonia ihmisiä joka puolelta maata nopeasti, tehokkaasti ja saatiin myös paljon enemmän tietoa. Elvytyslaki meni läpi ja osa tuota uutta lakia oli vaatimus, että varainkäyttö on avointa. Liittohallitus julkaisisi tietoja siitä, ketkä ovat saaneet rahoitusta mihinkin hankkeeseen omalla verkkosivullaan Recovery.gov, jota hallinnoi Recovery Accountability and Transparency Board puheenjohtajanaan herra Devaney. Lokakuussa 2009 Recovery Gov alkoi luetteloida, ketkä itse asiassa ovat saaneet rahoitusta, täysi nimi, osoite, hankkeen toteutumispaikka, saadut summat, kuinka monta työpaikkaa on aiottu luoda ja monissa tapauksissa myös pitkä kuvaus siitä, minkälainen hanke on. Kumppanini ja minä aloimme välittömästi työstää Stimulus Watchista 2.0-versiota. Sen tarkoituksena oli jälleen kerran yksinkertainen tavoite, eli antaa samat tiedot kuin alkuperäisellä Stimulus Watchilla. Ja nyt kansalainen voi kirjoittaa oman postinumeronsa, nähdä luettelon kaikista kannustimäärärahahankkeista, joita naapurustossa on äm, tekeillä. Ja vaikka me teemme tämän hiukan paremmin, niin se toimii periaatteessa aika samalla tavalla kuin Recovery Gov. Me lisäämme kuitenkin jotakin nimittäin tuon crowdsourcingin kansalaisten osallistumisen. Kansalaiset voivat käyttää wikejä, lisätä paikallistietoa näille sivuille. Kullakin hankkeen rahoitussivulla on kommenttiosa keskustelua varten ja tietenkin kansalaiset voivat edelleen äänestää kannustimäärärahojen käytöstä. Tuloksena on toivottavasti jonkinlainen joukkoistettu tilintekovelvollisuus. Aivan kuten kollegani ja tuhannet tuossa hankkeessa, jota hän pyrki arvioimaan, herra Divaini ja hänen henkilöstönsä ovat ähm, vain pieni voima verrattuna noihin tuhansiin arvioitsijoihin. Toivottavasti tällä sivulla saadaan aikaiseksi se, että voidaan merkitä sellainen äh, varainkäyttö, joka ansaitsee vähän tiukempaa tarkastelua. Tämän tarinan opetus on se, että ei pelkästään tilintarkastusvelvollisuutta voida, tilintarkastusvelvollisuutta voida joukkoistaa, vaan että riippumattomat kolmannen osapuolen hankkeet, kuten Stimulus Watch, voivat auttaa. Jotta tällainen toiminta saisi tukea, äh, hallinnon ei tule olla pelkästään avoin, vaan antaa myös tiedot toiminnastaan äh, riittävässä määrin. Samaan aikaan annettujen tiedon, tietojen on oltava ymmärrettäviä ja sellaisessa muodossa, että kehittäjät voivat niitä hyvin käyttää. Kiitokset huomiostanne ja odotan teidän kysymyksiänne. <coughs> Grazie. Kiitoksia kovasti tästä mielenkiintoista alustuksesta ja nyt seuraavaksi keskustelu ja kysymykset. Edustaja Stais ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää sydämestäni näitä kahta johdantopuheenvuoron esittäjää. Tässä oli mielestäni kaksi äärimmäisen mielenkiintoista puheenvuoroa myös Euroopan unionissa. Toimiiko tämä mikrofoni? Äh, värbe, värbe, okay. Niin, Euroopan unionissakin voimme näistä puheenvuoroista oppia. Nämä mainitut verkkosivut ansaitsevat ehdottomasti vierailun. Minä aion käydä niillä. Tämä teidän äh, esityksenne saa vielä lisäpontta siitä, kun näemme, mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta minulla on muutama kysymys. Ensinnäkin tämä elvytyslaki vuodelta 2009. Minkälaisesta rahasummasta siinä on kyse? pelkästään, jotta syntyisi hiukan käsitys, mistä suuruusluokasta puhutaan ja kuinka monesta hankkeesta on kokonaisuutena kyse. Haluaisin tietää sen, koska meillähän on täällä myös nämä meidän rakennerahastomme, sosiaalirahastot, aluerahastot ja kohesiorahastot Euroopan unionissa kyseessä kymmenet tuhannet, sadat tuhannet loppuedunsaajat. Ja haluaisin vähän tietää, minkälainen tuo suhde on, minkälaisesta suuruusluokasta on kyse. Te puhuitte myös käyttäjäystävällisestä verkkosivusta, jolla kaikki nämä loppu käyttäjät tai lopulliset edunsaajat mainitaan, kuinka monista on kyse ja valitseeko tässä täysi avoimuus avoimuus myös niiden tietojen osalta, joita levitetään, mitenkä on suhde tietosuojan. Meillä on aika tiukka tietosuojalainsäädäntö Euroopan unionissa. Esimerkiksi maatalousrahastojen kohdalla rahat, joita annetaan maataloustuottajille ja elintarvikealalle, mainitaan kyllä verkkosivulla. Siellä on kaksi saksalaista maanviljelijää, maataloustuottajaa, jotka ovat protestoineet ja vieneet asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen. Meillä on nyt julkisasiamiehen ensimmäinen lausunto, jossa sanotaan, että ei voida noin vain luetteloida Euroopan unionin puolelta julkisviranomaisena kaikkia tietoja verkkosivulla. Minkälainen tilanne on Yhdysvalloissa? Onko tietosuojalainsäädäntö siellä merkittävä vai onko kaikki siellä helposti noin vain ilmoitettavissa? Sitten vielä kolmantena minulla olisi vähän erityisempiä kysymyksiä herra Devonille hän puhui kolmesta-kymmenestä tarkastajasta, joiden puheenjohtajana hän toimii, mutta kuvittelisin, että sen takana vielä on varsinainen koneisto, siis virkamiehiä, jotka auttavat teitä. Kuinka monesta ihmisestä, henkilöstöstä on kokonaisuutena kyse? Mikä on heidän äh, statuksensa? Kuinka taataan tutkimuksessa riippumattomuus? ja miten teidän osastojenne yhteistyö muiden hallinnon yksiköiden, kuten oikeusalan poliisin kanssa, tullin kanssa, veroviranomaisten kanssa on järjestetty näiden muiden merkittävien hallintoviranomaisten kanssa. Ja vielä neljäs kysymys. Te puhuitte tällaisista kansalaistarkastajista, siis ihmisistä, jotka voivat tulla teidän verkkosivullenne toteamaan, että jokin ei ole kunnassa ja ilmoittamaan asiasta. Tapahtuuko tällaista paljon? Toimivatko kansalaiset näin usein vai onko tämä vain satunnaista? Onko tämä jotakin, mikä ei ole vielä institutionalisoitunut? Onko ihmisillä olemassa todellinen refleksi tehdä näin välittömästi vai onko tämä toistaiseksi vain teoreettinen mahdollisuus, jota hyödynnetään vain silloin tällöin? Ja sitten vielä viimeisenä kysymyksenä hiukan tuosta herra Bridgeon erittäin mielenkiintoisesta tarinasta johtain. Se on myös äärimmäisen kannustava ihmisille, jotka haluavat tehdä tutkimusta. Voi olla myös hyvin hyödyllinen niille ihmisille, jotka haluavat kriittisellä tavalla tarkastella sitä, miten julkisia varoja oikein käytetään, mihin niiden, miten niihin suhtaudutaan. Mutta haluaisin tietää hiukan enemmän suhteista Stimulus Watchin ja tämän virallisen hallinnon tahon, herra Devainin välillä. Miten tämä sujuu? Onko teillä yhteistyötä? Ollaanko valmiita kuuntelemaan? Siinä minun kysymykseni. On. Kiitos, edustaja Andreasen. Thank you, Chairman. Eh, the question... Kiitos puheenjohtaja. Herra Devanille kysymys. Te viittasitte verkkosivuun, jossa edunsaajat kertovat lain nojalla saamasta tuesta miten luotettava tämä verkkosivu on, kun edunsaajat itse raportoivat, eivätkä maksajat. Ja miten valtiovarainministeriö pystyy muuten valvomaan varojen käyttöä? Täytyy turvautua edunsaajan. Eikö sinne pitäisi toimittaa tietoa valtiovarainministeriöstä tai maksajan suunnalta? Kiitos. Goldman. Thank you very much. I'm from the budget committee standing. Olen budjettivaliokunnasta rakennerahastojen pysyvä ähm, esittelijä. Yksi kysymys. Järjestelmä on erilainen Euroopassa. Maksamme korvausperusteisesti. No se riippuu rahastosta, mutta viranomaiset maksavat korvauksia alussa saa, edunsaajien pitää maksaa omaa rahaa ja sitten kansalliset hallitukset tulevat mukaan ja sitten vasta jälkeenpäin, kun kaikki asiakirjat on tarkistettu eu korvaan niin Eli tämä on erilainen, sikäli kuin minä ymmärrän. Kysymykseni on, mitä teette, jos näette, e ennen kuin petos on tapahtunut, mikä on menettelytapa tiedottaa, en tiedä kenelle, viranomaisille tai yhteiskunnalle, että joku saa sellainen, joka ei ole oikeutettu varoja saamaan saa niitä, näyttää siltä, että käyttöaste on hyvin alhainen. Pitää, jos näin on, niin viranomaisille ilmoitetaan vai yhteisölle edunsaajista vai tällaista edunsaajista vai mitä? Kiitos. Gressle. Kiitokset. Niin, olivathan nämä mielenkiintoisia pari kysymystä. Te sanoitte, että kun on vääriä tietoja, ilmaistuna, mitä silloin tapahtuu, syntyykö tästä vahingonkorvauksia. Sitten ylipäätään kustannukset, mitä tällaisen pystyttäminen äh, maksaa ja kuinka paljon hallintokapasiteettia tarvitaan. Te sanoitte, että vastaanottajat tekevät ilmoituksensa neljännesvuosittain sähköisesti. Miten te varmistatte kaiken? Minkälaisia rangaistuksia on? Minkälaisia palautusvaatimuksia ja mikä on menettely? Onko olemassa jokin hallituksen takaisinmaksumääräys, josta voidaan sitten vastavuoroisesti valittaa, mitä tällainen takaisinmaksumääräys voi saada aikaan? Ja sitten tuo valvonnan toiminta otettiin jo esille. Mikä oikeastaan on onnistunut hanke? Miten te sen mittaatte? Ja sitten joissakin Euroopan maissa on ongelma järjestäytyneen rikollisuuden kanssa sellainen, että kiristetään suojarahoja. Tunnetteko te tällaista vastaavaa ja mihinkä suojatoimiin olette ryhtyneet? Sitten herra Brito, mielenkiintoista mitä kaikkea voikaan saada aikaan. Tavallaan olen iloinen, että Euroopassa vielä ollaan näin pitkällä. On olemassa poliittisia päätöksiä hankkeista, jotka on toteutettava lähivuosina on tiettyjä päätöksiä, jotka on saatava aikaan, ja minä haluan niihin selkeät perustelut, mutta en halua, että minua painostetaan. Minusta tällainen painostus kyllä syntyy tätä kautta, mitä tässä rakennetaan. Miten Yhdysvalloissa tähän painostukseen suhtaudutaan? Mitä siitä toistaiseksi tiedetään? Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Yeah, uh, th thank you, Chair. Um, I think... Kiitos puheenjohtaja. Tämä järjestelmä, jota kuvailit, aloite on hyvin vaikuttava. En tiedä, en tiedä, jos jotkut alueet, jotka käyttävät varojamme Euroopassa, että he, heillä olisi mahdollisuuksia tällaista järjestelmää luoda. Walesilla meillä on hyvä verkkosivu, jossa on yksityiskohtaiset hankkeet, joihin on haettu varoja. Ei nyt ihan siinä määrin kuitenkaan kuin teidän verkkosivullanne. Kysymykseni liittyy lähinnä USAn kysymysten mittakaavaan. Mikä prosenttimäärä esimerkiksi hankkeista on, kun varoivat saaneet, ovat vaarassa joutua ongelmien virheiden takia, petoksen takia? Onko tässä suhdetta, kun ajatellaan näitä virheitä ja petoksia? Te, onko teillä nollatoleranssi vai mitä siedätte? Hyväksyttekö, että parin kolmen prosentin virhe on kuitenkin hankkeessa lopuksi? Tällaiset syytökset, joita teidän näillä verkkosivuilla, epäilemättä kun tällainen avojärjestelmä on, niin yksilöt tai tietyt ryhmät voivat esittää syytöksiä, koska haluavat jotenkin horjuttaa hanketta tai hallintoa. Kysyisinkin, Onko se ongelma? Miten hoidatte syytökset, jos se ongelma on? Kiitoksia. Sondergaard. Øh, tak, og tak for to uh, meget interessante øh, indlæg. Altså, jeg, til her, Kiitoksia kovasti mielenkiintoista. Herra Deveini ensinnäkin kun huomataan, että on väärin myönnetty varoja tai on virheitä, niin miten takaisinperintä tapahtuu? Entä onko teillä Terra tilastotietoja? Tämä liittyy tähän edelliseen kysymykseen. Onko teillä jotain tietoja siitä suhteesta, joka on maksettujen varojen kanssa, jotka ovat johtaneet petoksiin, tai jos on jotain virheitä syntynyt? tai puutteita. Siinä on aika valtava ero, kun jos on vain kyse virhe, virheestä tai petoksesta. Haluaisin hiukkasen tietoja näistä suhteista. Onko teillä tilaisuus ollut tämä lautakunnan johdossa saada käsitystä tästä sitten herra Britto? Ymmärrän varsin hyvin, että voi panna sinne postin numeronsa järjestelmään. Mutta voiko sitten antaa näkemyksensä pelkästään paikallisiin hankkeisiin vai kaikkiin verkossa oleviin hankkeisiin? Grazie. Kiitos. Edustaja Geyer. Dankeschön, Herr Präsident. Also auf Kiitokset puheenjohtaja. Die beiden Herren Minunkin puoleltani kiitokset eh, molemmille puhujille. Kysymys, jonka Sören Söndergaard esitti, oli minullakin tässä paperilla, se tulikin jo hoidettua, mutta kysymys herra Devenille. Ehkä tässä oli vain väärinkäsitys. Te sanoitte, te sanoitte, että Yhdysvaltain ne alueet, joissa kriisi iski aivan erityisesti, ovat teillä riskivyöhykettä. En oikein ymmärtänyt tätä siis missä mielessä teidän mielessänne tämä on riskitekijä? Ja sitten toinen kysymykseni, joka liittyy jännitekenttään yksityisten tietojen ja julkisen tiedottamisen välillä. Jos meillä Euroopan unionissa tehtäisiin tällaisia ehdotuksia, olisin minä ainakin varma siitä, että etujärjestöt, jotka vahtivat yritysten etua, torjuisivat laaja-alaisen selvitysvelvollisuuden sillä perustelulla, että jouduttaisiin ilmaisemaan kilpailukykyyn liittyviä tietoja, likviditeettiin liittyviä tietoja ja kilpaileva taho voisi saada tietoa siitä, mitä kaikkea ollaan työstämässä. Tämä yksinkertaisesti torjuttaisiin ja meillä parlamentin jäseninä olisi ongelmana se, miten tätä argumentointia voitaisiin viedä Euroopan komission päin ymmärretyksi. Miten te suhtaudutte tähän? Miten te ratkaisette tämän ongelman? jos vastaanottajat ovat yrityksiä, niin on olemassa tuo jännite julkisen selvitysvelvollisuuden ja toisaalta liikesalaisuuden välillä. Grazie. Kiitoksia. Sitten alustajat Radevani. Well, thank you very much for those questions. I've... Kiitoksia näistä kysymyksistä. 30 taisi niitä tulla. No mielelläni vastaan. Ensimmäinen kysymys koski tätä rahaa. 778 miljardia dollaria on elvytyspaketti. Tähän mennessä mielestäni olemme nähneet, että 175 000 edunsaajaa melkein tälle rahalle. Se jaetaan kahteen kategoriaan. Ensisijaiset edunsaajat, ihmiset, jotka saavat ensin rahan, ja sitten toissijaiset edunsaajat, subprime, niitä kutsutaan, ihmiset, jotka saavat toissijaisesti rahat. Eli yhteensä se luku tästä tulee näistä kahdesta kategoriasta. 29 virastoa on Yhdysvaltain hallituksella, jotka saivat elvytysrahaa jaettavaksi edunsaajille. Ja sen vuoksi on 29 ylitarkastajaa, jotka ovat valmiita, jos me heitä pyydämme tekemään äh, tutkimuksia ja tilintarkastuksia. Eli jaamme näitä resursseja liittohallitu- kautta liittohallituksen ja lautakunnalla on valta pyytää tekemään ylitarkasti näitä tutkimuksia. Ja heillä on myös valtuutus tehdä niitä itse. Meillä esimerkiksi on ollut tähän mennessä yli 500 tarkastusta, jotka, jotka on suoritettu, ja noin 350 rikostutkimusta on pantu alulle kautta maan. Eli ydinryhmä pieni Washingtonissa, 50 ihmistä suunnilleen. Ja sitten 29 ylitarkastajaa. Heidän allaan on vielä 8000 tutkijaa, tilintarkastajaa vielä, joten resursseja on tehdä tämä homma. Kysyitte myös näistä kansalaisylitarkastajista. Ajattelin, että heitä olisi miljoonia mutta se, oli vähän, se oli vähän optimistista sitten lopulta. Mutta joka tapauksessa sata, satoja kansalaisia soittaa kuukausittain. Ja aika hienovarainen järjestelmä on, jossa seulamme näitä puheluita. Sitten ei oteta huomioon e-, epärelevantteja puheluita, joissa soitetaan ja kerrotaan aipammasta hallituksesta ja yritetään tarttua niihin puheluihin, joilla on eniten merkitystä tuhlauksen ja petoksen kannalta. Eli yksi kymmenestä ovat tällaisia arvioimme. Se on ollut kokemukseni eh, viime vuosikymmenten aikana eh, lainkäyttöviranomaisena. Yksi kymmenestä ihmisistä, jotka soittavat, niin heillä itse asiassa on jotain sellaista, josta jotain syntyy. Loput ovat ihmisiä, jotka valittavat haluavat vain vaikka puhua jonkun kanssa, soittavat keskellä yötä, ovat ehkä hulluja. Mutta aika hienovarainen järjestelmä meillä on. Ihmiset voivat ottaa yhteyttä sähköisesti faksilla tai puhelimella internetissä kertoa meille valituksista tuhlauksen ja petosten suhteen. Sitten kysymyksiä oli myös siitä, että mistä saadaan tietoja edunsaajista – virastoista saamme molempia tietoja. Edunsaajatietoa saadaan niistä ihmisistä, jotka ovat rahaa saaneet. Ehkäpä vastaisin kysymyksiin, joka tuli vähän myöhemmin. Kaikki edunsaajat elvytysrahoista, joita me valvomme, ovat tällaisia korporatiiveja, he eivät ole yksilöitä. Emme oikeastaan puhu yksityisyyden suoja-asioista yhteydessä julkisiin rahoihin, kun rahaa menee korporaatioille. Saamme tietoa yhtiöiltä, mitä he, ne ovat tehneet rahoilla. Emmekä usko, että rikkoisimme yksityisyyslakeja Yhdysvalloissa. Sitä emme varmaankaan tee. Tai meidät olisi pysäytetty jo tähän mennessä. Kyseessä on julkinen raha ja minulla on sellainen tunne, että julkisen rahan ei liity yksityisyyttä. Mutta tietoa emme saa yksittäisistä kansalaisista. Joissa tapauksissa sitten yksityisasia olisi etusijalla. Saamme tietoa virastolta, että kenelle he rahaa antavat. Olen varma, että teitä järkyttäisi, jos kertoisin teille, että Amerikassa meillä on joskus ongelmia ymmärtää, että kenelle virastot rahaa antavat. Heillä on vaikeuksia raportoida meille, kuten edunsaajillekin on joskus siitä, että mitä rahoilla on tehty. Eli meidän ta- tarkoituksenamme on ikään kuin, että kun tietoa tulee virastoilta, niin saatamme sen tiedon yhteen tiedon kanssa, joka tulee kansalaisilta. Ei se aina mene yksi yhteen, mutta kun nämä raportointi raportointi edistyy ja edunsaajat siihen tottuvat, niin edistymme. 99 eri data-osatekijää on, joista edunsaajan täytyy meille raportoida. Ja sitten sitä verrataan siihen, mitä virastot kertovat tehneensä rahoille. Kun petoksia tulee esille tai tuhlausta, niin raportoimme ylitarkastajille siitä hallinnon haaralta, joka raha on antanut eli Esimerkiksi jos on tiehanke, johon joko tietoa kansalaiselta tai sitten tutkijat ovat äh, löytäneet ongelmia tämän rahan kanssa, niin tieto menee sitten liikenneministeriön haaraan Ja sitten liikenteen ylitarkastaja voi tehdä siellä tutkimuksia ja raportoi oikeusministeriölle. Ja he tekevät sitten päätöksen, että nostetaanko syyte vai ei. Jos tulee syyte, niin sitten joskus rahat palautetaan. Joskus voi olla tällainen siviilikanne ja rahat palautetaan, mutta tavoitteemme oikeastaan, niin kuten puheessani mainitsin, estää petokset ja tuhlaukset jo etukäteen. Ei ole menestystä se, että kaksi vuotta myöhemmin saadaan tietää, että raha menee hukkaan. Joten mittaamme menestyksemme niiden petosten määrällä, jotka me estämme etukäteen. Ja minun täytyy sanoa teille, että koko ajan, kun käytämme näitä tekniikoita, jotka mainitsin aiemmin, niin löydämme petoksia tai tuhlausta. Ikään kuin etukäteen ja voimme soittaa ministerille, että älkää lähettäkö tälle edunsaajalle enää rahaa. Katsokaa, miten on käytetty ja saakaa ne takaisin. Eli sitten jos rikos on tapahtunut, niin sitten tietysti lähetämme asian oikeusistuimen tutkimusta ja syy- syytöstoimia varten. Kuten mainittu, datassa oli paljon virheitä, kun sitä alettiin kerätä aluksi. Tietysti pyysimme ihmisiä kertomaan meille eri yrityksissä – kyseistä, kertomaan en, enemmästä tai mm, antamaan meille enemmän tietoa kuin meillä on tottunut, että sen vuoksi virheitä oli alussa enemmän. Sitten toisella periodilla virheitä oli paljon vähemmän, ja nyt kuten mainitsin, kun on neljäs raportointikausi, niin ilolla kerron, että on yhä vähemmän virheitä kuin aiemmin, ja tilanne paranee ajan myötä, kun ihmiset tottuvat raportoimaan raportointi Järjestelmä, jonka mainitsin aiemmin, on erillinen nettisivusto. Sinne pääsee vain salasanalla. Sinne pystyttiin rakentamaan sinään tällaisia järjestelmiä, joilla estetään ihmisiä tekemästä virheitä. Esimerkki. Ensimmäinen raportointikausi. Silloin ihmiset saattoivat laittaa väärän alueen sinne edustajastaan. Monet kongressiedustajat siitä vihastuivat, kun he näkivät tällaisia vääriä alueita, jotka eivät ehkä ole olemassakaan. Ja sitten ihmiset, kun laittavat tiedot järjestelmään, he laittavat mikä tahansa numeron sinne, koska järjestelmä päästi heidät seuraavaan kysymykseen. Joten nyt on laitettu tällainen logiikkatsekkaus, joka estää tällaisen virheen tekemisen. Jos tällainen postinumero laitetaan, ja jos alue ei ole siihen, sen, jos ei ole sen alueen postinumero, niin sitä ei voida laittaa sinne. Täytyy laittaa oikein, niin kuin voi jatkaa. Me helpotamme asioita, koska sitten kerro meille, että mikä se oikea postinumero on siinä ruudulla. Joten tällaisia asioita olemme oppineet ja olemme sopeuttaneet järjestelmänne tämän mukaan, jotta virheistä voidaan pitää vähäisenä. Sitten rangaistukset, jos ei raportoi. Valitettavasti, kun kongressi hyväksyi tämän elvytyslain, niin mitään rangaistuksia siihen lakiin ei tullut siitä, jos ei raportoi ja ensimmäinen raportointi oli sellainen, jossa meillä oli sellainen tunne, että 4000 edunsaajaa eivät raportoineet käytöstä. Se luku on nyt noin tuhat, ilolla totean. Ja ihmisiä, jotka eivät ole raportoineet kaksi tai kolme tai useammin, niin niitä on vain 31, jotka eivät ole raportoineet ollenkaan. Ja tietysti heidän osaltaan yritämme rahoituksen lopettaa ja saada rahaa takaisin. Paljon rahaa on annettu, mutta ei ole käytetty, joten se voidaan saada takaisin. Ei ole löytynyt viitteitä järjestäytyneestä rikollisuudesta, joka tähän rahaan liittyisi. Yhdysvalloissa vielä se ei tarkoita, että sitä olisi tapahtunut. Emme ehkä vain tiedä siitä, mutta joitakin viitteitä sitä olisimme mielestäni nähneet. Epäilemättä korruptiotapauksia tulee, kun paikallisviranomaiset jotenkin saavat, pääsevät käsiksi näihin rahoihin. Se on väistämätöntä. Sitä tapahtuu jotenkin. Oikeusjuttuja on vireillä liittyen korruptioon, mutta paljon painetta on kaikilta varmistaa se, että näin ei tapahdu. Ja mielestäni voin sanoa, että avoimuus tässä tapauksessa on saanut huomion kiinnittymään tähän rahaan, mikä sitten ehkä pitää rikolliset poissa tämän rahan kimpusta verrattuna muihinlaisiin rahoihin. Jos minä aioin varastaa rahaa, se varastaa rahaa, niin tätä rahaa en varastaisi. Liian monet katseet ovat siihen kiinnittyneet. On kansalaisia, jotka valvovat asiaa, jotka raportoivat päivittäin nettisivustolla ja yrittävät löytää ongelmia, jotka liittyvät tähän, että olisi annettu rahaa ihmisille, joiden olisi pitänyt saada. Poliitikot kautta Yhdysvaltain, liittovaltion poliitikot, osavaltion poliitikot ja pormestorit ja paikallispoliitikot vahtivat tätä rahaa varmistaakseen, että sitä ei tuhlata tai varasteta heidän silmiensä alla, koska se on niin näkyvää. Eikä voi aliarvioida sen paineen määrää, jota kansalaiset äh, asettavat, kun he näkevät, että näin paljon rahaa käytetään ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa. Kuten herra Pyrito tässä sanoi, jos rahaa käytetään näin paljon, niin se ehkä nähdään, mihin se menee, mutta koskaan aiemmin kansalaiset eivät ole pystyneet katsomaan näitä projekteja eh, naapurustossaan, kun siltoja, rakennuksia, kouluja, siltoja, teitä, kouluja rakennetaan – jos raha on mennyt johonkin, jollakin, jolla on suhteita paikallispolitiikkoihin, he soittavat meille. Näkevät, että jotain on pielessä. Ja jos he ovat soittaneet enemmän, se oli sitä mitään tietoa, joten tässä on suuria etuja. Minä olen ollut lainvalvontaviranomainen vuosikymmeniä ja lain valvonnalla ei ole sellainen, että se olisi kovin avointa toimintaa. Se on suuri muutos minulle, joka liittyy tähän. Mutta nyt uskon, että avoimuus auttaa tilintekovelvollisuutta, lainkäyttöä, koska meillä on enemmän valvojia tälle rahalle kuin mitä olisimme pystyneet pelkään liittovaltion omin voimin hoitamaan. Nollatoleranssi jo meillä on petoksille. Yleinen syyttäjäoikeusministeri tämän julisti, mikä tarkoittaa, että hän nostaa syytteen kaikista petoksista – riippumatta summasta ja äh, siitä, missä tämä tapahtui. riskitekijät, jotka mainitsin aiemmin, ehkä niistä vähän selitystä. Tutkimme historiaa, tutkimme missä petoksia on tapahtunut aiemmin ja minkä ohjelmien puitteissa niin on käynyt. Katsomme aiempia raportteja, joita on tehty ylitarkastajien muiden taholta valvontayhteisössämme. Ja tutkimme, että missä talouskriisi on pur- puraissut pahimmin, missä on esimerkiksi kotien pakkomyyntiä eniten ja katsomme, mihin raha on mennyt ja sitten vertaamme näitä tietoja keskenään. Ja sitten pystymme tietyllä todennäköisesti ennustamaan, että missä meidän mielestämme enemmän petoksia tulee tapahtumaan ja tämän vuoksi pystymme käyttämään näitä tutkintaresursseja niillä alueilla erityisesti, jotta voimme olla valmistautuneita patoksiin, kun niitä tapahtuu. Ja tämän verran tästä. Jos johonkin kysymykseen en vastannut, niin mielelläni yritän uudelleen. Grazie. Kiitoksia. Sitten herra Britto voi vastata hänkin. Um, so first of all, Mr. Ensinnäkin Devani kattoi paljon myös eli pikaisesti suhteesta Stimulus Watchin ja Recovery Boardin kanssa. Me olemme aikaisemminkin puhuneet yhteydessä. Syy tähän sattumarisen yhteyteen on, voitte korjata jos olen väärässä, että hän pani enemmänkin lakia kongressin jäljeltä kuin minä jotain esitä muutoksia, ehdotuksia parannukseksi kongressille tai budjettiviranomaisille, joilla on oma roolinsa lain tulkinnassa ja suuntaviivojen antamisessa. Siinä määrin he ovat ottaneet tämän kuuleviin korviinsa, varsinkin tämä nykyinen ministeri on ollut seurattavuuden eturintamassa, ovat kuunnelleet esityksiämme. No eri asia on sitten, että ne sitten läpimenevät. Monissa tapauksissa laki on kirjattu niin kuin se on. Esimerkiksi on esitetty, että edunsaajan raportoinnissa meillä ei ole tietoa viimeistä senttiä myöden. Jos valtio ehkä on suurin edunsaaja, jos siinä tehdään osalaunoitus yksikölle sitä raportoinnista. Haluaisin totta kai, että siellä olisi enemmänkin tasoja mukana lainoituksessa avoimuuden hyväksi, mutta jatkossa ehkä olen esittänyt myös, että rangaistaisiin, jos ei raportoida. Kuten täällä todettiin, se unohdettiin laista, mutta jotain rangaistuksia pitäisi olla, jotain keppiäkin. Yksi kysymys tuli sille parinkin otteeseen, joka sen eri tavoin, eli miten hoidamme sen, että kuka tahansa voi mennä muokkaamaan sivuamme. Ensinnäkin meillä on wiki mukana, koska kuka tahansa sitä voi toimittaa ja siellä on itseään oikaiseva, korjaava mekanismi. Kuka tahansa voi mennä Wikipediaan, lisätä artikkeliin tietoja, mutta paljon helpompaa sinne väärätietoja kun ruvetaan oikaisemaan määrätietoa. Se, että joku rupeaa muokkaamaan väärin syötettyä tietoa. Esimerkiksi kun ensi kertaa Stimulus Watchimme tuli käyttöön, oli hankkeita siellä, niin paikallishallinto teki tietoja siitä, että jos tietot eivät pidä paikkaansa tai hyvässä valossa, niin toimme tiedon suoraan pormestarikokouksen sivulta ja käytimme heidän sanojaan siis. Ja sitten kehotimme heitä menemään verkkosivulle muokkaamaan tietoa. Myös viranomaiset voivat niin tehdä. jos tarttuivat mahdollisuuteen, selittivät ja saivat kansalaiset mukaan. Hyvä juttu. Lopuksi vielä sanoisin tästä sen verran, että kuten Wikipediassakin minä opetan myös oikeustieteen opiskelijoille, enkä koskaan hyväksyisi sellaista tekstiä, jossa Wikipedia on käytetty lähteenä. Ei sitä voida hyväksyä, koska Wikipedia ei ole hyvä lähde yliopistopiireissä. Kuitenkin kehotan opiskelijoita käyttämään Wikipediaa. Se on hyvä lähtökohta. Minun verkkosivuni toivottavasti ei ole viimeinen sana. Jos jotain siellä on ja hanke on saanut huonot tulokset äänestyksessä, tarkoittaa, että se on viimeinen sana hankkeen kohdalla. Mutta kuten Deveni sanoi, siellä varmasti löytyy mielenkiintoisia hankkeita, joita voidaan tutkia ja selvittää. Ehkä se löytyy muutakin ja sitten opettajat, jos ei löydy, tai sitten löytyvät jotain. Minulle se on lähtökohta. Lopuksi täällä kysyttiin ei pelkästään kansallisesta verkosta, vaan paikallisen tason seurattavuudesta Yhdysvalloissa. Tällainen suuntaus on olemassa, että seurattavuudesta on tulossa yhä tärkeämpi ainakin osavaltiotasolla. Monet lainsäätäjät tarttuvat seurattavuusaloitteisiin, verkkosivuja luodaan, ne ovat kansalaisten käytössä valtiovarojen käytössä. Ja se on myös valumassa alaspäin paikalliselle tasolla. Esimerkiksi kaikki koulut joutuvat verkossa kertomaan varojen käytöstä. Vanhemmat näkevät, kuinka paljon menee veroihin, hallintoon, palkkoihin. Eli tässä on edistystä saavutettu aikaan. Kiitos. Grazie. Kiitos. Kiitos, kiitoksia kovasti kahdelle amerikkalaiselle alustajalle arvokkaasta työstä. Suomen kielen tuossa valiokuntamme kannassa sitten eurooppalaiseen ulottuvuuteen kuulemistilaisuudessa ensinnäkin rouva Julie Pellegrin, joka on Center for Industrial Studies tutkimuskeskuksen johtaja. Hän kertoo meille tutkimuksesta, jonka parlamentti on tilannut. Tietojen avoimuutta koskeva aloite ja sen vaikutus kohesiopolitiikkaan. Olkaa hyvä. Thanks very much, Mr. President. Um, so... Kiitoksia puheenjohtaja Sylvi on nimeni ja edustan teollisen tutkimuksen keskusta Milanosta. Minulla on suuri kunnia olla täällä ja esitellä tulokset tästä selvityksestä, jonka teimme vähän yli vuosi sitten avoimuusaloitteen vaikutuksesta kohesiopolitiikkaan. Hahmot käsittelen avoimuusaloitteen tavoitteita ja pääpiirteitä aluksi. Sitten arvioin päälöydöksiä selvityksestä siitä, että miten avoimuusaloite on, tai on toteutettu kohesiopolitiikassa jäsenvaltioissa. Ja sitten lopuksi vähän suosituksia selvityksestä. Marraskuun 2005 aloitettiin avoimuusaloite varapuheenjohtaja Kallasin puheen jälkeen. Petoksen torjuntaan hallintoon. Siinä pyrittiin lisäämään uskottavuutta EUlle. Silloin Ranskassa ja Hollannissa oli äänestetty ei kansanäänestyksessä. sopimuksesta varapuheenjohtaja Kallasin puheessa ja asiakirjassa, joka aloitteen aloitti virallisesti. Siinä tavoitteet ovat legitimiteetti äh, ja uskottavuus EU-hun ja tilitekovelvollisuus. Sitten 2006 toukokuussa julkaistiin vihreä kirja avoimuusaloitteesta. Se hyväksyttiin. Siinä hahmoteltiin neljää pääosatekijäaloitteelle. Pääsy dokumentteihin – eettiset säännöt ja standardit julkisille viranomaisille, loppaamisen avoimuus ja minimistandardit kuulemismenettelyille ja avoimuus EU-rahastojen varojen käytössä niin, että edunsaajista, edunsaajat julkaistaisiin. Tähän selvityksemme keskittyy ja se on pää aiheeni myös esityksessäni. Mitä tulee sitten rakenne- ja kohesiorahastoihin, kuten varmaan hyvin tiedätte, niitä koskee jaettu hallintomenetelmä. Siis jäsenvaltio on vastuussa niiden hallinnoinnista eikä komissio. Eli kysymys tulee esille, pitäisikö julkaista tietoja edunsaajista EU-rahastojen osalta? Kysymys on oikeastaan, että pitääkö jäsenvaltiot sitouttaa julkaisemaan tietoa EU-rahojen edunsaajista. Vastaukset, jotka saatiin julkisessa kuulemisessa vihreän kirjan jälkeen, olivat kattavasti kyllä, mutta oli se lisäehto, että tietojen pitäisi olla vertailtavissa EU-tasolla keskenään. Tässä sitten se edellytti sitten yhteisten standardien asettamista ja oikeusperustan uudistamista vertailtavuuden osalta. Mitä tulee sitten oikeuspuitteisiin, rahoitus, varainhoitoasetusta arvioitiin uudelleen. Siinä pyydettiin jäsenvaltioita ja komissiota julkaisemaan eh, edunsaajatietoja. Ja sitten koisapolitiikan erityistapauksessa oli erityinen artikla toimeenpanosäädöksissä rahastojen osalta – joiden mukana tässä siteeraan. Hallintoviranomainen on vastuussa eh, että siitä, että se organisoi ainakin seuraavat tiedot ja julkisuustoimenpiteet, julkaisu sähköisesti tai muuten edunsaajista, toimenpiteen nimi ja julkisen rahan määrä, jota tähän toimeen on allokoitu. Mitä tulee sitten yhteisiin standardeihin? Ohje, kirja hyväksyttiin rahastojen koordinaatiokomiteassa, jossa komissio ja jäsenvaltiot työskentelevät yhdessä. Siinä yksilöitiin ne osa-alueet, joita pitäisi kerätä jäsenvaltioissa tietojen osalta edunsaajan nimi, toimin nimi, rahan jako vuosi tai loppu maksetuksen vuosi, määrärahan määrä ja sitten kokonaismäärä toimen lopussa. Idän oli se, että jäsenvaltioita pyydetään äh, antamaan tietoa määrärahasta, jota voitaisiin nopeuttaa tietojen antamista ilman, että täytyy odottaa hankkeen loppuun. Miten näitä vaatimuksia toteutettiin jäsenvaltioissa? ja alueilla. Käytimme kahta lähdettä, tietolähdettä, tällainen kirjoituspöytätutkimus. Katsottiin, että mitä näppituntumalla on saatavissa internetyhteyden kautta. Ja sitten neljä tapaustutkimusta Suomi, Italia, Alankomaat ja Puola, jotka ovat maita, joilla on erilaiset perinteet ja historia siinä, miten rakenrahastoja hallinnoidaan. Kriteerit olivat kattavuus, luotettavuus, hyödyllisyys ja pääsy käyttämään tietoja. Sitten nämä selittävät tekijät myöhemmin, jotka käsittelen yksityiskohtaisemmin vähän ajan päästä. Tietojen saatavuus. Nyt tämä ei tarvitse kovin selvä kuva, mutta teillä taitaa olla kuva tässä asiakirjassa, joka jaettiin. Tämä on se sivu, jolle, jo, jolle pääsee, kun komission sivulta pyytää tietoja avoimuudesta. Sieltä sitten pääsee niin kutsutun Financial Transparency System, joka koskee suoraa hallinnointia 20 prosenttia budjetista. Tai sitten pääsee katsomaan niitä rahoja, jotka ovat yhteisessä hallinnassa ja kohesiopolitiikassa olemme kiinnostuneet juuri tästä. Toisaalta kohesio, jota regiopääosasto hoitaa, ja toisaalta Euroopan sosiaalirahasto, jota hallinnoi agripääosasto. Sieltä sitten pääsee katsomaan tietoja kansallisella tasolla joko suoraan tai sitten uudelleen ohjataan alueiden omille sivuille, joissa vaaditut tiedot ovat edunsaajista. Klikkauksien määrä on 1,5 keskimäärin sosiaalirahaston edunsaajista ja 1,9 ERDFlle, mikä ei ole ensinnäkin kovin huonosti. Mutta tämä jako sosiaalirahastoon ja RDFn edunsaajiin ei ole kovin suoraviivainen. Ne, jotka eivät saata tietää, tuntea rahastojen kansapolitiikan rakennetta. ...2009 maaliskuussa, vuosi sitten kun selvitys tehtiin, niin mikä oli tietojen status? Ei ole täysin tyydyttävää. Oli alueita tai maita, jotka ovat tietoja olleet julkaisseet. Italia, Espanja, Kreikka, joitakin UK-alueita, Itävalta myöskin. Sosiaaliraston osalta asiat ovat tietysti kehittyneet, mutta vieläkin saattaisi löytää vaikka kartat ovat täysin väritettyjä, mikä tarkoittaa, että kaikki maat tietoja antavat, jos katsoo aluetason yksityiskohtia, niin vieläkin puutteita löytyy. Tässä on nopea näkymä tiedoista, jotka koskevat eh, julkaistun tiedon luonnetta. On joitakin lisätietoja, jotka koskevat edunsaajia, mutta hyvin vähän, eikä kovin mielenkiintoisia tietoja. Siellä on edunsaajan puhelinnumero. Esimerkiksi 10 prosenttisista tapauksista joitakin lisätietoja on myöskin toimista, Erityisesti 40 prosentissa sen sijainti, toimen status, vähän kuvausta hankkeesta ja sitten jaettuja rahamääriä niiden osalta voi huomata erilaisia tapoja, joilla rahoitustietoa on esitetty. Joissakin tapauksissa on vain tämä maksusitoumus. Joissakin tapauksissa on joko summat, jotka on maksettu oikeasti joissakin tapauksissa, vain EUn yhteisrahoitusosuus joissakin tapauksissa, molemmat sekä kansallinen että EUn osarahoitusosuus, yhteisrahoitusosuus, eli koko julkisen rahoituksen osuus. Mitä sitten luotettavuuteen tulee, tiedon tarkkuus, niissä tiedoissa, jotka sivulle laitetaan, on ihan jäsenvaltioiden valvonnan alla hallintaviranomaisen käsissä. Tieto, miten paljon on maksettu, niissä on tarkka tieto, mutta maksusitoumuksista asia ei ole niin pa- asialla ei ole ihan näin. Erityisesti on tämä lisäongelma joka saattaa liittyä tähän ohjekirjaan. Tietojen laittamista internetsivuille, siitä saattaa tulla lisävirheitä. Sitten käytettävyys, hyödyllisyys, se tapa, millä tietoa on esitetty nettisivuilla, vaihtelee alueiden mukaan kovasti. Formaattieroista näkee, että suurin osa käyttää PDF-muotoa, joka ei ole kovin käyttäjäystävällinen. Siellä on vaikea käsitellä tietoa. Sitten on myös kielieroja, myöskin valuutoissa, jotka niiden maiden osalta, jotka ovat euroalueella. Eli nämä, tämä kaikki tekee vertailusta vaikeaa tai mahdotonta EU-tasolla. Ei voi tehdä esimerkiksi hakuja minkään kriteerien mukaan. kaiken kaikkiaan on hyvin epätasainen suoritus. Kyse ei ole siitä, että vaatimukset, joita avoimuusaloite edellyttää, että, ne, että niitä toteutettaisi, vaan tosiasia on se, että sisällössä ja muodossa tiedon osalta on paljon vaihtelua, joka estää tietojen koostamisen ja vertailun, ja se vähentää niiden hyödyllisyyttä. Miksi on näin? Arvioimme useitakin mahdollisia selityksiä. Ensimmäinen niistä liittyy itse avoimuusaloitteeseen. Esityksessä tiedoissa on niin paljon vaihtuvuutta. Yksi syy siihen voi olla se, että on epäselvyyksiä minimivaatimusten esittämisessä. Ensinnäkin edunsaajat, mutta julkiset summat, jotka liittyvät toimiin, ovat tulkittuja eri tavalla eri maissa ja eri alueilla. Mutta vaikka olisi täysin harmonisoidut tiedot ja samanlainen ymmärrettämistapa sekä edunsaajan että julkisen, julkisten varojen käsitteestä, joka toimeen on annettu, niin minimivaatimus silti olisi riittämätön. Kolme tietojoukkoa on kovin vähän, eivätkä vaikuta tiedon, esitetyn tiedon hyödyllisyyteen. Vastaesimerkkeinä löydettiin Puolasta ja Suomesta erityisesti paljon kunnianhimoisempia julkaisu, tiedon julkaisuhankkeita. Annettiin tietoja edunsaajista ja päätöksenteosta hankerahoituksessa ja että oli mahdollista tehdä hakuja eri kriteerien mukaan. Puolassa erityisesti on tällainen kartta edunsaajista. Se on hyödyllinen tapa niitä esittää. Sitten avoimuusaloitteesta viimeinen kohta on, että tässä taustan olevissa perusteluissa on epäselvyyttä. Tapaustutkimuksesta on mielenkiintoista nähdä, että miten hallintoviranomaiset kamppailivat yksilöidäkseen tiedon tyypin, jota pidetään hyödyllisenä. Ja hyödyllisenä erityisesti mihin? Yleisellä tasolla tietojen esittäminen edunsaajista, sitä pidetään tiedotussuunnitelman osana, joka jokaisella toimintaohjelmalla täytyy olla hyväksyttynä. Periaatteessa edunsaajien julkaiseminen on sitä, että tarjotaan tietoa, mutta se mitä potentiaalisten edunsaajien täytyy tietää osallistukseen ohjelmaan. Joten hallintoviranomainen käyttää edunsaajien julkaisemista tehdäkseen ohjelmasta huokuttelevamman. Ja he yrittävät sisällyttää lisätietoja, kuten parhaat käytännöt tai hankkeen kuvaus. Toisissa tapauksissa sitten oli hallintoviranomainen, joka yritti pyrkii käyttämään edunsaajien julkaistamista antaakseen tietoa hankkeiden lopputuloksista. Kysymykset, joihin edunsaajien pyrkivät vastaamaan edunsaajien julkaisemisen kautta, että mihin EU-raha menee ja mitkä ovat tulokset. Joten kaiken kaikkiaan tässä on vähän kuvaa siitä, mi- mihin edunsaajien julkaisemista käytetään. Eli tämä tavoite ei ole aina täysin selvä. On joukko tekijöitä, jotka liittyvät tämän, tähän yhteisen hallintomenetelmän luonteeseen edunsaajatietoa hoidetaan jäsenvaltiotasolla yhteisen hallintotavan puitteissa. Määritelmän mukaan komissiolla on rajoitettu liikkumavara. Tässä tarvittaisiin vahvaa komission ohjaavaa roolia, jotta voidaan korvata tämän sääntelyvallan puute. Mutta tämä ohjaava rooli on sellainen, jota puuttuu. Ja tämä voidaan selittää taas sillä, että komissio ei ole mikään yhtenäinen toimija. Toisaalta on vara, aloitteen tehneen varapuheenjohtajan kabinetti ja toisaalla on sitten asiasta vastaavat pääosastot. Tässä nimenomaisessa tapauksessa aluepolitiikan pääosasto ja työllisyyden pääosastot, jotka toimeenpanevat aloitetta. Joten jos olisi poliittinen, selkeä ja poliittinen visio alussa kabinettitasolla näistä tavoitteista, niin pääosastot eivät niitä välttämättä omaksuneet, joilla saattoi olla muita prioriteetteja agendalla. Joten miten voidaan tässä yhteydessä odottaa, että hallintoviranomaiset jäsenvaltiot ymmärtävät aloitteen perustelut? No sitten lopuksi arvioimme joukkoa tekijöitä, jotka ovat erityisiä jäsenvaltioissa ja alueilla. Käsitän niitä hyvin lyhyesti, koska nyt eh, emme katsoneet, että ne olisivat olleet merkittäviä selittäjiä eroissa. Oikeudelliset puitteet eivät estä vaatimusten asianmukaista toteuttamista. Päinvastoin esimerkiksi Suomessa tuli esille että jo ennen avoimuusaluetta oli oikeuspuitteet olemassa, josta tuli tiettyä päällekkäisyyttä. Institutionaalinen asetelma, onko varojen hallinto hajautettu vai keskitetty, ei ole myöskään oikeastaan selittävä tekijä. Tekniset ominaisuudet ovat tärkeitä, mutta liittyvät enemmänkin hallintokapasiteettiin kyseisessä jäsenvaltiossa, ja erityisesti alueellisella tasolla. Erityisesti näin oli Italiassa, jossa jotkut alueet eivät pystyneet julkaisemaan tietoja, koska niillä puuttui hallintokapasiteettia liittyen teknisiin vaikeuksiin. Sitten poliittiset ja kulttuuritekijät, niitä tuli esille – mutta esimerkkejä kertokseni Puolassa ja Espanjassa. Puolassa oli vastahakoisuutta julkaista edunsaajia, koska pelättiin plagiointia. E, avoimuusaloitteen toimeenpano nähdään laajasti hallinnollisena asiana. Alueella jäsenvaltioissa on paljon vaihtelua siinä, miten jäsenvaltiot ovat toimeenpanneet sitä. Ja tämä voidaan selittää eh, avoimuusaloitteen rakentamalla. Minimivaatimukset ovat epäselvät, eivätkä riittävät. Sitten on vakavampi puute, joka liittyy epämääräisyyteen tavoitteessa siten, kun se alueella jäsenvaltiotasolla tulkitaan. Tässä on mielenkiintoinen kehityskulku nähtävissä. Poliittisesta tavoitteesta tule, päädytään hyvin hallinnolliseen tulkintaan aloitteesta. Eli on hämmennystä poliittisen ja hallinnollisen ulottuvuuden välillä aloitteessa niin, että jälkimmäinen edellistä hallitsee. Sitten yhteiseen hallintojärjestelmään liittyviä puutteita on myös. Suositukset, joita esitimme, selvityksessä on järjestetty kolmelle tasolle. Poliittisella tasolla tarvitaan vahvaa poliittista viestiä, että, mennään, että palataan tähän Kallaksen alkuperäiseen eh, tavoitteeseen. Ja se on se, että avoimuusaloitteessa on kyse kansallisesti sosiaalisesta valvonnasta. Esimerkiksi ihmisten täytyisi pystyä tietämään, että hyötyttääkö rakennerahastojen varojen käyttö tietyllä sektorilla pk-yrityksiä esimerkiksi? Vai meneekö rahat suurimmille konglo- konglomeraateille? Tai pitäisi pystyä kertomaan, että miten paljon rakennerahaa on annettu kunkin ihmisen alueelle? Ja miten hallintoviranomainen on, onko sitä jakanut tehokkaasti tai itse haluaisin tietää, että kuka minun naapurustossani saa rakennerahoja. Ehkäpä organisaatiot, kuten ne, joita herra Brito kuvasi, haluaisivat päästä käyttämään tällaista tietoa. Tämä ei liity politiikan arviointiin. Se liittyy siihen, mutta siellä täysin sama. Eikä se liity mahdollisten edunsaajien informoimisesta rahastoista eikä se liity rahoitusvalvontaan. Se liittyy siihen, mutta se ei ole sama asia. Edunsaajien julkaiseminen liittyy selvästi, mutta silti erilainen kuin muutosalueet kuten valvonta, seuranta, rahoitusvalvonta, tiedonta, yksinkertaistaminen, kumppanuus, kaikki nämä ovat ulottuvuuksia, jotka vahvistavat toisiaan ja myötävaikuttavat avoimuuteen, mutta ne ovat erillisiä, ehkä niitä pitäisi erillisinä pitää. Eli lyhyesti sanottuna edunsaajien se ei voi tehdä kaikkea. Sitten operationaalisella tasolla mieluummin maksimilähestymistapa kuin minimi. Jos halutaan pyytää jäsenvaltiota antamaan muutamia tietoja, niin miksei saman tien pyydetä muutamaa lisää. Siinä on sitten, siihen liittyy, tai jos vähän kuluja lisätään, niin voidaan saada aikaan iso ero siinä, miten hyödyllisiä tiedot ovat. Komissiolla täytyy olla selkeämpi rooli ohjaavana elimenä, kun jäsenvaltioiden hallintokapasiteetit ovat, ja jos ne ovat liian heikkoja. Tällainen Sanktioasiat ehkä siinä pehmeämpi lähestymistapa, mutta se jälleen riippuu tietojen hyödyllisyydestä. Yksilöimme teknisiä parannuksia ensinnäkin. Okay, so, sorry, I, <laughs> I thought I forgot to turn page. Uh, adding uh, fields such... Lisätään tietokenttiä, kuten postinumerot, sijaintiminen, sitten sosioekonomiset piirteet edunsaajissa, enemmän projektin, hankkeen kuvailua, ehkäpä nimi, toimien nimikkeistöön viitaten, projektikumppanit, tuen tyyppi, mikä ohjelma, mikä rahasto. Mitä tulee muotoon, tarvitsemme harmonisoidut muodot tai kaavakkeet kielestä, valuutasta ja Karitalla pyritään siihen, että voidaan verrata ja koota tietoa EU-tasolla. Ja tästä olisi sellaista todellista lisäarvoa eurooppalaiselle avoimuusaloitteelle. Tässä tapauksessa aloite myötä vaikuttaisi todelliseen eurooppalaiseen järjestelmään ja myötä vaikuttaisi ehkäpä eurooppalaisen ikään kuin vaalipiirin syntymiseen – ja myötä vaikuttaisi suoraan eurooppalaisen integraatioprosessiin, joka on se kunnianhimo, joka eurooppalaisella avoimuusaloitteella voisi hyvin hoitaa. Kiitoksia. Grazie molto. Kovasti kiitoksia tästä alustuksesta. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja Katarina Maternova apulaispääjohtaja kohesiopolitiikka koskevasta kehittämisestä ja koordinoinnista tiedottamisesta vastaavasta pääosastosta. Hän kertoo komission hankkeita ja kommentoi tätä juuri esiteltyä tutkimusta. Prego. Good morning, Mr. Chair. Hyvää huomenta päivää puheenjohtaja. Kiitoksia kutsusta tästä mielenkiin, tähän mielenkiintoiseen kokoukseen. Katsotaan, että minulla on nyt kaikki paperit tässä näin. Ja kirjoitin paljon hyviä kommentteja, kun kuuntelin myös rouva Pellegrinin tutkimuksen esittelyä. My staff is already used to, I'm going to From the prepared... Totta kai, kuten henkilöstö on tottunut, niin minä varmasti kyllä aion poiketa omista paperistani ja aion reagoida suoraan Pellegrinin alustukseen. okay, here we are. With, with... Niin, tästä se löytyy. Pari kommenttia. Ensinnäkin yleisesti puhuen henkilö, joka tuli komission pari kuukautta ennen kuin Kallas käynnisti alan vamuusalteen, niin, niin sanoisin, että meidän pääjohtajamme piti sitä tovin, kovin tervetulleena. Siis poliittista tahtoa löytyy kyllä. Ja silloin se varapuheenjohtajan kabinetin, kabinetin puolella ehkä oli into eri tavalla – Minun omassa pienessä maassani sitä kutsutaan tiedonvapauslaiksi ja me uskomme kovasti avoimuuteen hallituksen toiminnassa. Sitä pidetään hyvin tervetulleena aloitteena. Et kun me olemme kuitenkin pääosastossa vastuussa lähes kolmanneksesta EUn talousarvosta, niin olemme sitä mieltä, että kansalaisten kyllä täytyy saada tietää, kuka varoja käyttää. Sen yli, mitä selvityksessä huomattiin, niin monilla aloilla, ei pelkästään seurattavuudessa, niin meihin kiinnitti huomiota nimenomaan tämä järjestelmä yhteisestä hallinnoinnista. Totta kai kun puhutaan arvioinnista, indikaattoreista ja niitäkin kerätään – ei tämä ole mikään tietenkään mikään tekosyy, mutta kuitenkin se hoidetaan toisin nykyisessä puitteissa seuraavalla ohjelmakaudella. Seurattavuus tuli myöhemmin aikataulussa kuin sääntelypuitteet tälle kaudelle. On hyvä kuitenkin todeta, että 2007-2013 kaudella käytetään ensi kertaa talousarviota niin, että meillä on johdonmukaista, ja olen kovasti samaa mieltä Rova Pellegrinin kanssa, että totta kai tämä vaihtelee aika paljon tämä seurattavuus. Jotkut jäsenvaltiot noudattavat pilkulleen aloitetta, ei välttämättä sen henkeä, mutta hyviä esimerkkejä on olemassa kyllä myös. Liettua, Unkari, Suomi, Ranska. Siellä on vähimmäisvaatimukset huomioitu luotu järjestelmiä, jossa verrattavuus, etsittävyys ovat täydellisiä omissa puitteissa varmastikin seuraavassa vaiheessa tietojen käytettävyys ja verrattavuus toteutuisi Euroopan tasolla. kuitenkin tässä mustasukkaisesti vaalitaan kansallisjärjestelmiä tässäkin politiikassa, niin se on aikamoinen haaste. Ainakin uudessa sääntelyjärjestelmässä seuraavalla kaudella varmasti mennään eteenpäin. Jaetussa hallinnoinnissa ei voida valvoa ja vakuuttaa kaikkia, mutta viime kädessä kuitenkin olemme riippuvaisia jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta, kuten myös varojen hallinnoitsijan hyvästä tahdosta alueilla. Pyrimme tarjoamaan perustandardeja yleistä yhteistä lähestymistapaa koordinointikomitealle, kuten Pelle Viren esitti, siis koko suuntaviivojen avulla. Ja sitten mennään vielä pidemmälle siinä, että luodaan myös internetportaali, mistä löytyy paljon tietoja ja linkkejä edunsaajien. Ja me olemme tarvinneet siihen myös suuntaan antava yhteistä muotoa. Toisessa vaiheessa luotiin Inform-verkko, jossa on noin 250 tiedotusyhteyshenkilöä hallinnointiviranomaisten puolelta. Heillä on pari kertaa vuorossa tapaamisia, vaihtavat hyviä kokemuksia. Siinä on tavallaan foorumi osittain kouluttamiselle, mutta lähinnä kuitenkin hyvien kokemusten ja tiedon vaihtamiselle. Minä sanoisin, että koesiopolitiikassa emme me näe pelkästään näe itseämme siinä asemassa, että pelkästään viime kädessä vastaamme tähän aloitteeseen ikään kuin käyttäjän puolella, vaikkakin edunsaajan luettelo on tärkeässä asemassa. Olemme sitä mieltä, että yhteenkuuluvuuspolitiikka puuttuu muihinkin kysymyksiin ylipäätään seurattavuudessa kuulemismenettely nimittäin. Olemme nyt työstämässä erinäisiä aloitteita ja esityksiä. Käytämme jo järjestelmää siinä. Kuullaan sidosryhmiä. Lisäksi meidän tehtäviimme kuuluu tiedottaminen mahdollisille edunsaakille mahdollisuuksista, joita varat tuovat mukanaan. Siinä on kohentamisen varaa verrattuna nykytilanteeseen. Osittain tämä liittyy yksinkertaistamiseen ja tässä myös politiikan lohkottaminen, mahdolliset päällekkäisyydet, eri rahoitusvälineissä mahdollisesti samoille edunsaajillekin. Tämä on hyvä kommentti. Niin toiveikas en kuitenkaan ole, että tästä noin vain helposti eroon päästään jatkossa. Ainakin voidaan tarjota tietoa johdonmukaisemmin, yhtenäisemmin. Ja nyt käymme keskustelua muiden pääjohtajien kanssa, jotka toteuttavat muuta osaa talousarviossa – vaikka tämä nyt onkin näin ositettu, niin jatkossa tieto on käyttäjäystävällisemmässä muodossa huomioiden mahdolliset avunsaajat, edunsaajat. Vielä kommentoin, eikä tämä ole mikään tekosyy, vaan selitys. Ajatellaan tätä jaettua muutettua hallinnoinnin rakennetta. Se on kaikkein selkein tapa täyttää erinäiset vaatimukset, julkisuus, kumppanuus, seurattavuus, niin se voidaan etukäteen luoda silloin, kun sääntelyäkin ollaan luomassa monivuotisissa rahoituspuitteissa kunhan säädökset on hyväksytty, niin sen jälkeen onkin paljon hankalampaa muuttaa sääntöjä tai tiukentaa kesken matkaa sääntöjä. Tässä me olemme siis todellakin riippuvaisia hyvästä tahdosta ja mielenkiinnosta, jota jäsenvaltiot ja hallinnointiviranomaiset osoittavat. Rova Pellegrinin kommentti irti kulttuurisesta ja poliittisesta halukkuudesta osuu naulan kantaan. Kun ajatellaan, miten paljon on vaihtelua asennoitumisessa yksittäisissä jäsenvaltioissa siihen, miten he haluavat jakaa. Jos ajatellaan paljettua, sattumalta se sai palkinnonkin on Brito oli rikio tähtipalkintojen valintalautakunnassa Liettuan portaali, jolla edunsaajille kerrotaan mahdollisuuksista, mutta myös julkaistaan edunsaajaluettelot, on erinomainen esimerkki. Enkä minä nyt mennä toiselle puolelle tätä kirjoa mutta erilaisia lähestymistapoja on toki. Ja me olemme luvanneet parantaa tilannetta, eli saada enemmän selkeyttä jo kun suunnittelemme säädöksiä. Kun 2005 käynnistettiin avoimuusaloite ja ajatellaan suuntavietoja, joista puhuttiin, niin varmasti prosessi muuttaa asioita perustavalla tavalla. Yksi esimerkki vain esimerkiksi. Ei tämä liity niinkään seurattavuuteen suhteessa edunsaajien, mutta kuitenkin heille tiedottamiseen toki. Meillä on säädöksissä vaatimukset siitä, että hallintoviranomaiset tekevät tiettäväksi, jos varoja jossakin hankkeessa käytetään. Ja jossakin maissa meillä on ollut todella hankalaa saada täytettyä edes pienemmässäkään määrin julkisuusvaatimusta. Että kerrotaan ihmisille siitä, että käytetään ei pelkästään kansallisia varoja, vaan myös Euroopan varoja. 27 valtion kesken on siis paljon vaihtelua. Selvityksestä käy ilmi ainakin se, että joku verran on edistystä saavutettu, mutta vielä tässä on matkaa edessä. Niin, että sekä alustavassa vaiheessa että sitten myöhemmin kaikki sujuu mallikkaasti. Ja kun uusia säädöksiä ruvetaan laatimaan, niin varmasti pystymme parempaan ensi kerralla. Kiitos. Grazie. Kiitoksia komission osuudesta. Nyt kuuntelemme Euroopan tilintarkastustuomioistuinta. Kiitämme herra Morten Levisonia, joka on tuomioistuin jäsen. Hän puhuu ennen kaikkea suhteesta avoimuuden ja vastuunkannon välillä. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella talousarvion valvontavaliokuntaa Euroopan parlamentissa tästä mielenkiintoisesta ja tärkeästä kuulemistilaisuudesta, joka koskee avoimuutta rakennerahastoissa. Rakennerahastoissa. On ollut todella mielenkiintoista kuunnella kaikkia näitä puheenvuoroja. Haluaisin myös ilmaista kiitollisuuteni siitä, että minut on kutsuttu tänne puhumaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajana. Päätöslauselmassaan 19. helmikuuta 2008 avoimuudesta rahoituskysymyksissä Euroopan parlamentti on korostanut, että avoimuus vahvistaa demokratia- ja perusoikeuksien kunnioitusperiaatteita. Ja parlamentti on vahvistanut tämän kannan päätöslauselmassaan 15 15. kesäkuuta 2010, joka käsitteli aluepolitiikan avoimuutta. Se on myös liitteenä tässä kokousasiakirjassa. EUn rakennerahastointerventioissa tilintarkastustuomioistuimen mielestä avoimuus tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että varmistetaan selkeä ymmärrys mahdollisten avunsaajien keskuudessa siitä, miten EU-tukea annetaan. Näin varmistetaan yhtäläinen kohtelu ja yhtäläiset mahdollisuudet saada tätä tukea. Toisekseen EU-kansalaisille ja sidosryhmille taataan asian kuuluva ja luotettava tieto siitä, miten taloudellisia voimavaroja on hyödynnetty. Kolmannekseen tarjotaan asian kuuluvaa ja luotettavaa tietoa rakennerahastointerventioiden aikansaamista saavutuksista niin, että EU-sidosryhmät voivat arvioida tehokkuutta, aikaansaavuutta ja taloudellisuutta näissä interventioissa. Ja neljännekseen Asiaan kuuluu tilintekovelvollisuus niiden osalta, joiden tehtäväksi on annettu julkisten varojen hallinnointi. EU-tuen avunsaajien luetteloiden laatiminen vastaa näihin huolenaiheisiin. On saatava aikaan oikea tasapaino, otettava huomioon tarve saada tietoa, kunnioitettava yksityisyyttä ja liikesalaisuutta, ja se on melko poliittinen aihe. Itse olen tilintarkastaja enkä lähde kertomaan teille, mikä tämä tasapaino on tai minkälaista tietoa EU-kansalaisille tulisi antaa. Pane vain merkille parlamentin päätöslauselman 15. kesäkuuta 2010. Ennemminkin haluaisin käsitellä joitakin heikkouksia, joita Euroopan tilintarkastustuomioistuin on huomannut avoimuuden suhteen tai tilintarkastustuomioistuimen antamien suositusten suhteen. Tarkemmin sanoen keskityn käsittelemään saatavuutta, asiankuuluvuutta ja luotettavuutta, tiedon osalta. Nämä ovat ne kolme tärkeintä tekijää, joita on käsiteltävä, jotta saadaan aikaan todellista avoimuutta ja tilintekovelvollisuutta. Rakennerahastojen toiminnot ovat monimutkaisia, koska mukana on erittäin paljon yhteisrahoitettuja hankkeita ja välittäjiä, jotka hoitavat interventioita, ja koska nämä hankkeet ovat luonteeltaan ja kooltaan hyvin monenlaisia moottoriteitä, lentokenttiä, rautatieristeyksiä, jäteveden käsittelylaitoksia, pääomasijoitusrahastoja, matkailuinfrastruktuuria, ammatillista koulutustoimintaa ja muuta. Edun saajien kirjo on myös laaja. Monet tahoista ovat julkisia tahoja, kuten kansallisia tai alueellisia viranomaisia, kuntatahoja, yliopistoja. Toiset taas ovat yksityisiä, kuten pk-yritykset, koulutusta tarjoavat tahot, yksityishenkilöt ja niin edelleen. Tilintarkastustuomioistuin on sekä vuosi- että erityiskertomuksissaan todennut, että tietoa, joka olisi asiankuuluvaa ja luotettavaa sekä kustannuksista että lopputuloksista, ei riittämiin anneta. Mitä tulee rakennerahastojen toimintojen laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen. Tilintarkastustuomioistuin on vuosikertomuksessaan todennut, että virheet aiheutuvat useimmin siitä, että edunsaajat tekevät vaatimuksia, jotka eivät ole hyväksyttäviä siksi, että kustannukset eivät liity varsinaiseen yhteisrahoitettuun hankkeeseen tai kustannukset eivät ole syntyneet varsinaisen ohjelmointikauden aikana. Toisekseen ilmoitetaan liiallisia kustannuksia, vaikka ne olisivatkin hyväksyttäviä. Monissa tapauksissa on joko palkattu liikaa henkilöstöä tai suoritettu liian suuret yleiskustannukset tai tuloa ei ole vähennetty syntyneistä kustannuksista. Ei noudateta maksuehtoja, ennen kaikkea julkisten hankintojen sääntöjä. Julkiset hankinnat ovat tyypillinen tapaus, jossa avoimuus on äärimmäisen tärkeää ja jossa sitä on entisestään parannettava, jotta voidaan varmistaa taloudellisuus ja kaikkien tarjoajien yhtäläinen kohtelu. Koska Loppuedunsaajien valvontajärjestelmien puutteet ovat merkittävä tällaisten virheiden lähde. Tilintarkastustuomioistuin on kommentoinut komission komissiolle ja vastuuviranomaisille jäsenvaltioissa seuraavia tekijöitä. Tarvitaan varhaisen vaiheen yhteistyötä hallintoviranomaisten välillä ja projektipromottorien välillä, jotta voidaan ottaa huomioon, mitä erilaisia riskejä on ja mille niistä altistutaan. Toisekseen on valittava ja koulutettava henkilöstö niin, että voidaan havaita virheet, joita hankekustannusilmoituksissa ja vastaanottajien menettelyissä voi tapahtua. Ja viimeiseksi vielä, komission on tehokkaasti valvottava jäsenvaltioiden primäärivalvonta. On äh, lähdettävä riskianalyysistä, joka liittyy eri hallintoviranomaisten valvontajärjestelmiin. Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin korostanut, että on olemassa raja sille, miten paljon valvontaan voidaan tehdä parannuksia ilman, että joudutaan uudistamaan kaiken perustana olevia sääntöjä ja asetuksia kun valvontan, valvonnan määrä kasvaa ja virheiden määrä vähenee, eh, valvontakustannukset ehkä kasvavat suuremmiksi kuin virheiden vuoksi syntyneet menetykset, mutta toisaalta edelleen voidaan ehkä parantaa olemassa olevan valvonnan laatua ja tehokkuutta. Tarvitaan selvästi avoimuutta sekä valvontaan että valvontakustannuksiin liittyvään tietoon, jotta voidaan arvioida, mistä oikea tasapaino syntyy. Jos tällaista tasapainoa ei saada aikaan, on syytä joko uudistaa ohjelmia tai pohtia niiden uudenlaista käsittelyä. Toinen merkittävä virheiden lähde on hyväksyttävyyssääntöjen ja muiden ehtojen monimutkaisuus hyväksyttävien edunsaajien osalta. Yksinkertaistamalla voidaan saada aikaan avoimuutta ja sen tulisikin olla painopistealue jatkossakin. Säännöt ja asetukset, jotka ovat helppoja tulkita ja yksinkertaisia panna täytäntöön, vähentävät virheriskiä ja myös valvontakustannuksia. On kuitenkin huolehdittava siitä, että kiinnitetään riittämiin huomiota varainkäytön laadun aikaan saamaan vaikutuksiin. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin on korostanut, että seuraavien elementtien on oltava selkeästi mukana. Ensinnäkin arviot, joita vuosittaisissa toimintakertomuksissa ja komission pääosastojen julistuksissa annetaan sisäisen valvonnan luotettavuudesta korkean riskin asioissa. Ja toisekseen on parannettava sitä tietoa, joka jäsenvaltioiden on komissiolle annettava myös takaisinperintämenettelyistä. Toinen äh, seikka, jota tilintarkastustuomioistuin valvo, on EU-interventioiden tehokkuus ja taloudellisuus merkittävissä hankkeissa, kuten tilintarkastustuomioistuin erityiskertomuksessaan 1 2008 toteaa, tarvitaan tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa alustavaa hanketutkintaa komissiossa jo hakuvaiheessa. Aivan erityisesti prosessi on johtanut siihen, että yhteisön osuus on ollut aivan liian korkea monissa eri tapauksissa. Tilintarkastustuomioistuin on suosittanut, että jatketaan ponnistelua, jotta saataisiin aikaiseksi säännöt yhteisön osallistumisen määrän säätämisestä johdonmukaisella tavalla niin, että EUn varainkäytön avoimuus kasvaisi. Komissio on ponnistellut 2007-2013 ohjelmointikaudella tämän aikaansaamiseksi ja tulokset tilintarkastustuomioistuin arvioi tulevissa tilintarkastuksissa. Hyvin usein heikkous käy ilmi avoimuuden puutteena ja tämä syö pohjaa pois tilintarkastusvelvollisuudelta. Tilintarkastustuomioistuin on havainnut monta tapausta, joissa tavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit ovat jääneet määrittelemättä. Näin ei voida myöskään mitata hankkeen onnistumista. Myös silloin, kun tavoitteet ja indikaattorit on lyöty lukkoon, on monia tapauksia, joissa tulosta ja vaikutusta koskevat tiedot ovat puutteellisia, riittämättömiä tai epäluotettavia. Näin on havaittu ennen kaikkea tilintarkastustuomioistuimen erityisraportissa 10.2006, joka koski tilikauden jälkeistä arviointia. Erityistilintarkastustuomioistuin kertomuksessa 1 puolivälin prosesseista ja äskettäin erityiskertomuksessa 1 merkittävistä hankkeista sekä erityiskertomuksessa 17 naisten ammatillista koulutusta koskevista toimista. Nämä puutteelliset mallit, tämä puutteellinen toiminta vaikuttaa siihen, että voitaisiin saada aikaan tehokasta valvontaa ja tilintarkastusta. Jos ei saada riittämiin tietoja, se johtaa siihen, ettei ole mahdollista saada luotettavia tietoja koottua siitä, mitä on saatu aikaiseksi rakennerahastojen myöntämällä taloudellisella tuella. Tiedätte, että SMART on lyhenne sanoista Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely – ja tilintarkastustuomioistuin on suositellut, että nämä SMART-tavoitteet ja luotettava tieto kerätään ja ne julkaistaan säännöllisesti. Yleisemmin tilintarkastustuomioistuin on suositellut komissiolle, että se pohtisi, olisiko varaa keskittyä enemmän tulokseen eikä panokseen. Näin saataisiin painopiste EUn kansalaisten hyvinvoinnin parantamiselle ja lisättäisiin avoimuutta puheenjohtaja, arvoisa talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kyllä on saatava aikaan edistystä, jotta rakennerahastojen hallinnon avoimuus lisääntyy EU-kansalaisten ja sidosryhmien edun mukaisesti. Lisääntynyt avoimuus vahvistaa tilintekovelvollisuutta niiden kohdalla, jotka ovat vastuussa EU-varojen hallinnoinnista. Lisäksi jos saamme enemmän avointa tietoa rakennerahastojen varainkäytön tehokkuudesta ja taloudellisuudesta, saamme määriteltyä myös paremmin tulevien interventioiden tarpeen ja kohdentamisen. Suuret kiitokset huomiostanne. Grazie, grazie molto. Kiitoksia kovasti. Nyt keskustelu. Rouva Gressler. Kiitoksia tästä esityksestä. Oli kovin mielenkiintoista. Roa Pellegrinille haluaisin sanoa, että minua ei ihan miellyttänyt se, että yritetty tätä historiallista tuutta muuttaa. Se on se, että kun Kallas teki tämän avoimuusaloitteen, niin sitä ei toimeenpantu lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa, että kaikki, että tämän edunsaajien julkaistaminen, joka avoimuusaloitteessa vaadittiin, sehän oli vain tiedonanto, niin toimeenpano lainsäädännössä tuli parlamentin tarkistusten kautta. Kaikissa komission teksteissä ei ollut yhtäkään ehdotusta edunsaajien julkaisemisesta. Tiedän itse, koska olin esittelijä äh, varanhoitoasetuksessa ollut ja se ei olisi ollut siellä, ellei parlamentti olisi alkanut sitä ajaa. Sitten vasta varanhoitoasetuksessa neuvosto teki tämän aloitteen asiasta. Alusta alkaen ei ollut sitä, mitä nimetään omistajuudeksi komissiossa. Se ei ollut koskaan komission aloite edunsaajia julkista. Kallas siitä puhui, mutta ei ollut lainsäädäntöaloite, lainsäädännöllisesti sitä toteuttaa. Tästä kärsimme tähän, tänä päivänä. Koska ei sanottu tarkkaan, että mitä piti julkistaa. Parlamentti teki itse tästä ehdotuksia sekä varainhoitoasetuksessa että toimeenpanosäännöksissä, ja komissio ei näitä omaksunut myöhemmin. Tämä ongelma on edelleen olemassa. Että tietysti on hyvin nähty, että yhtenäistämistä tarvitaan ja nämä yhtenäistämismahdollisuudet, niitä ei meille annettu. Ja sen vuoksi Rova Matenova. Mehän täällä kovasti pyrimme ja haluamme, mutta kaikkien täytyy lähteä tähän mukaan. Komission täytyy lähteä mukaan ensinnäkin. En ole tyytyväinen ollenkaan siihen, mitä sanoitte, koska uskon, että tietysti hyvillä aikomuksilla on silattu tie helvettiin, tielle helvettiin ollaan nyt. Jos näin jatketaan, niin kulutamme kymmenen vuotta eikä saavuteta mitään. Jos komissio ei ehdota sellaisia asioita lopulta, jotka ovat mahdollisia tehdä ja jotka jäsenvaltioiden täytyy tehdä, koska kyse eurooppalaisesta rahasta, niin ei päästä tähän tavoitteeseen. Yhtenäinen kielenkäyttö, ehdotaisin englanti, se on se lingua franca. Sitten hinnat yhtenäistetään, yhtenäistetään se, mitä, mitä tehdään. Miksi oikeastaan rumedunsaajien saajien julkaistamisen. Avoimuus on kiva, mutta mikä sen tarkoitus on? Parlamentissa täytyy olla kyse siitä, että tiedämme, että saavutammeko politiikamme tavoitteet. Emme sitä oikeastaan tiedä, että saavutammeko politiikkatavoitteet rakennerahastojen osalta, maatalousrahastojen osalta. Poliittisten tavoitteiden määrittäminen vaatii sitä, että voidaan vertailla tietoja ja että voidaan julkaista näitä tietoja. Se, mitä tarvitsemme, on tiedon arviointi poliittisten tavoitteiden suhteen. Ja tähän pitäisi osallistua myös komission puhe- puhekumppanina. Se olisi komissiolle hyvä tehtävä aluepolitiikan pääosastolle esitellä kerran se, että ketkä saavat jäsenvaltiossa rahaa ja saavutetaanko politiikkatavoitteet vai ei. Tulee kysymyksiä monilta tietoilta, että kerrotaan luksushotelleista Sloveniassa pikkupaikkakunnalla ja tulee tietoja tällaisista todella hölmöistä hankkeista, joihin Euroopan rahoja laitetaan. Rakennetaan kouluja, jonka pitäisi olla jäsenvaltion tukitehtävä. Joten siinä mielessä komissiolta tarvitaan parannusta siihen pellekin, haluaisin tietää. Voitteko tehdä tällaisen listan siitä, että mitkä jäsenvaltiot ja alueet toteuttava muuten huonoiten. Ja sitten täytyy miettiä, että mitä nyt asialle tehdään. Olisi varmaan hyvä tai mahdollista, että kun on yhteispäätösmenettely, niin sidomme rahana no siihen, miten avoimuutta toteutetaan. Se, mitä Yhdysvaltain herrat meille esittelivät tänään, niin se on meille, voisi antaa meille esimerkkiä montako raporttia avoimuudesta vuosittain, kun niitä on monia, niin sillä saavutetaan parannuksia. Vaikka 150 000 edunsaajaa on kyseessä. Kysymys on siitä, että mitä johtopäätöksiä tehdään julkistamisista. Se olisi kysymys myös komissiolle. Ja miksi? Miksi toimeenpanosäännöksissä ei oteta tätä huomioon? Niissähän voidaan justeerata tätä asiaa milloin tahansa. Seitsemän vuotta säännellään ja seitsemän vuotta ei muuteta mitään, joten ensimmäistä kertaa kuulen tällaisesta. Jos olisi kunnianhimoa ja tahtoa näitä asioita hyödyntää, niin voisin saavuttaa paljon enemmän. Joten pitäisi tietää, että tämä parlamentti ja tämä valiokunta haluaa saavuttaa enemmän tässä asiassa kuin tähän asti on saavutettu. Kiitos. Edustaja Balčitis. Ačiū, gerbės pirmininkė. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin esittää kiitokseni kaikille vieraille näistä tähdellisistä tiedoista, joita saimme kuulla. Kiitos ne kokemuksista muista maista, varsinkin Amerikan Yhdysvalloista. Minä edustan Liettua ja tänään me kuulimmekin jo täällä muutaman myönteisen kommentin Liettuasta. Minä itse olin myös käynnistämässä tätä verkkosipua vuonna 2005. Se sai todellakin palkinnon, kuten täällä kuultiin. Hallituksia on tullut ja mennyt, ja en edes tiennyt todellakaan, että Liettua palkinnolla oli saanut. Ja se maatiossa on paljon ongelmia, sen tiedän. Moni täällä puhunut kollega on vaatinut muutoksia. Yleisesti ottaen elämä muuttuu muutenkin. Tänään on esitetty retorinen kysymys. 300 miljardia euroa menee jäsenvaltioille, jotta kilpailukykyä voitaisiin kohentaa. Tai maiden pitäisi hoitaa tämä. Sen sijaan komissio ei selvästi vastuukysymyksiä määrittele. Olen tänne kirjannut muutaman virkkeen ylös. Rouva Pellegrin mainitsin ne. Miten voidaan ajatella, että jäsenvaltiot voivat toimittaa luotettavaa tietoa? Tämä oli yksi virke, jonka hän lausui. Ja sitten komission edustaja Rova Katarina Maternova totesi, että tänä päivänä tiedon vastaanotto riippuu jäsenvaltioiden hyvästä tahdosta. Tässä on mielestäni kaksi olennaista tekijää, joita on tähdennettävä. Muistan ne ajat, jolloin uudet jäsenvaltiot joutuivat luomaan omat järjestelmänsä. Minä olin siinä mukana Liettuassa. Olimme täysin omillamme Meillä oli oma menneisyytemme, omat kokemuksemme ja oli hyvin vaikeaa tyhjästä luoda mitään uutta. Tämä on erityisala ja kuten USA-vieraat totesivat, tarvitaan uusia ohjelmia, jotta voidaan myös kannustaa kansalaisia ja varsinkin henkilöstöä, joka tällä alalla työskentelee. Tässä voisi puhua pidemmältäkin, koska tunnen varsin hyvin tämän aihealueen. Se on myös hyvin arkaluontoinen alue, se on myönnettävää. Mutta kuitenkin lähitulevaisuudessa meidän täytyy tehdä selkeitä päätöksiä. Meidän täytyy käyttää hyväksemme USA-kokemuksia. Euroopan komission täytyy nimetä henkilö tai yksikkö, joka olisi vastuussa rakennerahastojen varojen käytön avoimuudesta – nyt tässä vaaditaan kahtakin eri asiaa. Halutaan yksinkertaista sääntöjä, mutta sitten toisaalta vaadimme jäsenvaltioita käyttämään varoja oikein, sataprosenttisesti. Siis kuka johtaja missään maassa käynnistäisi sääntöjen yksinkertaistamista, koska hän olisi kuitenkin vastuussa myös joka ikisestä virheestä, jos 10 000 menee pieleen. Siksi komission pitäisi kantaa tästä täysi vastuu. Henkilöt, jotka olisivat päteviä kantamaan vastuuta, nimitettäköön niin näille paikoille. Heidän pitäisi tehdä esityksiä sääntöjen yksinkertaistamisesta jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot joutuvat varmaan tiukentamaankin määräyksiä. Tänään on kuultu esimerkkejä Yhdysvalloista, ne ovat erittäin hyödyllisiä. Minun mielestäni Näissä kaikissa prosesseissa meidän täytyy ottaa kansalaiset paremmin mukaan. Näin me pystyisimme myös vetämään henkeä jatkossa hallituksissa ja viranomaisten parissa. Minulla ei ole mitään kysymystä varsinaisesti, halusin vain kommentoida tätä aihetta. Minä itse Teen kyllä parhaani niin, että Euroopan komissio olisi paremmin vastuussa prosesseissa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Vielä lopuksi haluaisin sanoa, että kun me puhumme varojen käyttöasteesta ja tiedämme, että ohjelmointikausi on päättymässä, niin me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot eivät kerta kaikkiaan pysty kaikkia varoja käyttämäänkään. Grazie. seuraavaksi. Kiitokset puheenjohtaja. Tämä on kuulemistilaisuus. Siis me voimme oppia toisiltamme. Ja aivan kuten edeltävä puhuja kollega totesi, tänä aamuna me olemme oppineet, me olemme kuulleet uusia asioita siitä, kuinka Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa tiettyihin asioihin suhtaudutaan. En pidä monologeista, ja tähän asti nämä ovat olleet ennen kaikkea monologeja, on tultu paikalle, on pidetty puhe, on annettu oma panos. Tämä on kaikki ollut hyvin mielenkiintoista, mutta nämä viimeiset kolme puhujaa, te herra Levisson tilintarkastustuomioistuimen edustajana, rouva Maternova, yksi korkeimmista aluepääosaston virkamiehistä, Rova Pellegrin, akateemikko. Teille kolmelle esittäisin kysymyksen, mitä te olette oppineet, mitä te voitte eh, jatkossa hyödyntää siitä, eh, mitä herrat Divaini ja Brito ovat meille tänä aamuna kertoneet. Mistä sanotte, että tämä on erittäin mielenkiintoista? Tätä me hyödynnämme jatkossa Euroopan unionin politiikkaa varten. Kiitoksia Sondergaard. Øh, tak, øh, og tak til de øh, sidste oplægsholdere også. Kiitoksia. Kiitos myös näistä viimeisistä alustuksista. Jatkan siitä, mitä Stas totesi. Ehkä minä en alussa puhunut riittävän selvästi, mutta mikä on ollut tavallaan esteenä sillä, paitsi että ehkä ei ole poliittista tahtoa, että saataisiin sellainen järjestelmä kuin USAssakin on – että voidaan mennä keskustietokantaan verkkosivulle ja saa sieltä tiedon siitä, kuka on saanut Euroopan varoista tukea. Ei tässä nyt ole kyse mistään ihmisoikeudesta tai että YK pitäisi julistaa, että pitäisi saada tietoja verojen käytöstä. Täytyy tietää näistä ehdoista meidän täytyy olla luomassa tällaista verkkosivua, tietokantaa. Ja minä kysyisin alustajilta, minkälaisia konkreettisia esteitä on ollut sitten poliittisen tahdon tiellä, että tällaista järjestelmää on luotu, kuten USA. Kiitoksia, edustaja Hatsimarkakis. Kiitos, puheenjohtaja. Jos näen oikein, ja tämä on komissiolle kysymys, niin haluaisin täydentää Kresen sanomisia, niin komissio edelleen hylkää vastuunsa tietojen tai vastuun tietojen tarkkuudesta. Me emme sitä ole enää niin valmiita hyväksymään niin, niin drastisesti ilmeisesti kuin kollega, mutta asia on siltikin selvä. Miksi täytyy hyväksyä se, että tarkkuus ei ole, tietojen tarkkuus ei ole itsestään selvää? kokemus uusista jäsenvaltioista on ihan mielenkiintoinen. Komissio on ei otettu yhtään liittyneitä jäsenvaltioita mukautumaan uusiin sääntöihin. Jos komissio ei sido määrärahojen jakamista siihen, että sääntöistä pidetään kiinni, niin näin se, menee, näin se jatkuu tämä homma. Ja sen vuoksi kysyn komissiolta, että miksi ei ole mahdollista toisissa osissa maailmassa näyttää olevan mahdollista, että kun sanotaan, että se, joka noudattaa sääntöjä, ja me autamme teitä tutustumaan sääntöihin, ehkä jopa yhtenäisellä informaatiojärjestelmällä, se, joka säännöistä pitää kiinni, saa määrärahat, joka ei noudata sääntöjä, se ei saa määrärahoja. Missä se ongelma siinä on? Se strategia, jota noudatamme tällä hetkellä, niin kuin herra Levisen sanoi, että tilintarkastustuomioistuin katsoo yhä tarkemmin sitä, että mitä tulee tähän nimeämiseen ja häpeämiseen asettamiseen, että mitä tulee myös komissioon ja yksittäisiin pääosastoihin. Että tätä tehdään kasvavan määrin. Se on meille tärkeää, koska tämä tietojen sillisalaatti, jota meille esitetään, se on vähän samanlaista kuin strategia Briteillä toisessa, maailmassa, toisessa maailmansodassa, että annetaan niin paljon tietoja vastustajille, että se ei tiedä edes mikä tilanne on enää. T- tässä tilanteessa ollen ei se näin voi jatkua. tilintarkastustoimiston kanssa kädennysti tehdään, teemme yhteistyötä siinä, että analysoimme, että kuka komissiossa pärjää hyvin ja kuka ei. Siinä on eroja, on eri pääosastojen välillä ja sisällä vaadin komissiolta vahvemmin eh, naming and shaming politiikkaa jäsenvaltioista, jotka haluavat eh, tehdä hyvin. Niitä on, kuten herra Palchetis sanoi, mutta jotka saa apua. Ja sitten niiden kanssa, jotka haluavat lähteä ollenkaan mukaan. Kaikki tämä täytyy analysoida, jotta lopultakin saadaan rakenteet, jotka ovat ihmisille läpinäkyviä ja ymmärrettäviä. Grazie. Kiitos. Edustaja Albrecht. <coughs> uh, yes, first of all, I'd like to apologize. Niin ensinnäkin pyydän anteeksi, koska meillä oli aluekehitysvaliokunnan kokous samaan aikaan. Äänestämme siellä pitäisi siellä äänestää, mutta joka tapauksessa, kun otan huomioon, mitä olen tänään kuullut, niin yksi tärkeimmistä elementeistä on kysymys siitä, että jos me haluamme verrata Yhdysvaltain järjestelmää ja esimerkiksi kysyä eurooppalaisilta, mitä he haluavat Yhdysvalloista avoimuuden nimissä – kopioida. Voimmeko me ylipäätään verrata tällaista järjestelmää, joka unionissa perustuu yhteishallintoon, ja siinähän on juuri ongelma avoimuuden kannalta, koska Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden välinen jaettu hallinto ja tietojen puute, valvonnan puute koordinoinnin puute eri järjestelmien välillä ja hankkeiden hyväksyttävyysongelmathan eivät johdu siitä, ettei sääntöjä tunnettaisi, vaan kansalliset säännöt ovat erilaisia kuin eurooppalaiset ja ihmiset menevät sekaisin. Joten kysymys kuuluu, voimmeko me luoda yhden selkeän eurooppalaisen järjestelmän, jossa määriteltäisiin, mitkä ovat hyväksyttävät kustannukset. Ja luonnollisesti meillä on tämä ainutlaatuinen julkisten hallintojen, hankintojen ohjelma. Ei niin, etteivätkö ihmiset tuntisi sääntöjä, vaan valitettavasti ne ovat erilaisia eri maissa. Me emme ole saaneet aikaan Euroopan unionin yhtenäistä järjestelmää. Eli miksi yrittää verrata valvontajärjestelmää ja seurantajärjestelmää, jossa kansalaiset, asukkaat ovat mukana? Minusta on kysyttävä, ovatko ne edes verrattavissa? Ja tämähän ei ole kysymys, joka koskee pelkästään eurooppalaisia puhujia tänään, vaan myös amerikkalaisia, koska kun te kuuntelette meidän keskusteluamme, onko se ylipäätään sama keskustelu, jota Yhdysvalloissa käydään, vai onko se vähän erilainen? Meillä on tuo keskustelu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja edunsaajien välillä, ja ongelmat näiden tasojen välillä ovat aika monimutkaiset. Kaikkein suurin ongelma on se, halutaanko lähteä jaetusta hallinnosta vai yksinkertaistetaanko sitä. Se on vähän kuin pantaisiin vettä ja viiniä sekaisin. Aika monimutkaista. Jos siis tätä yhteishallintoa pidetään saavutuksena, niin se on kyllä monimutkaista itsessään. Kysymys kuuluu, kuinka pitkälle voidaan mennä. On se sinällään saavutus vai siirretäänkö päätösvaltaa jäsenvaltioille? Useimmat elementeistä jäsenvaltioille niin, että ne ovat vastuussa, vai halutaanko pitää kaikkia valvoa sitä? Se on eri filosofia. Me emme voi tehdä kaikkea tätä yhtä aikaa. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron rouva Pellegrini, minäkin haluaisin lisätä yhden jutun. Jäsenval- Yhdysvaltain ja unionin välillä on eroja. Yksi perustavanlaatuinen on, että kun Yhdysvalloissa keskitetysti harjoitetaan valvontaa 787 miljardin pan, komissio joutuu turvautumaan jäsenvaltioiden yhteistyöhön. Siksi kysymynkin seuraavaksi, kun ajatellaan niitä tietoja, joita toimittavat eurooppalaiset tuomarit, Olaf ja muut tutkintatahot, jos ajatellaan korruptio- ja petoksen määrää, mukana saattaa olla myös hallitusten jäseniä tai aluehallitusten jäseniä, kun varoja käytetään jäsenvaltioissa. Niin, tai myös kansallisen tasopolitiikolla on oma vastuunsa ja sormensa pelissä. Ehkä heillä ei ole tavallaan mielenkiintoa tehdä yhteistyötä, tarjota tietoja komissiolla. Siis kun ajatellaan tätä tilannetta, niin mitä komissio aikoo vielä tehdä – suhteessa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole toimittaneet riittävästi tietoa, tehneet yhteistyötä riittävästi Olafin ja komission kanssa. Varmasti tulevina vuosina täytyy puuttua tähän teemaan. Puheenvuoron saa Rova Pellegrin, hän saa vastata sitten Maternova, herra Levinson ja ehkä meidän amerikkalaiset vieramme haluat jotain vielä lopuksi lisätä, niin mieluusti toki. Uh, thank you. Um, well... Kiitoksia. No, tästä kysymyksestä, mikä estää EUta luomasta amerikkalaistyyppisen järjestelmän. Emmeköhän me kuulleet tuossa vastauksen, se on tuo yhteishallinto, joka on erona. Mikä sitten on ratkaisu, voidaanko siitä päästä eroon? En usko, että se on mahdollista. Naming and shaming, syyllisten nimeäminen voisi olla mahdollista ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan myös eri pääosastoissa, jotka ovat vastuussa. Sanktiot ovat myös yksi mahdollisuus, mutta todennäköisesti vähemmän realistinen näissä erityispuitteissa. Uskoisin, että tapa, jolla voitaisiin edetä, olisi tehdä tiedoista niin käyttökelpoisia ja tarkkoja kuin mahdollista. Tämä olisi siis velvollisuus Eh, ei voi olla niin, etteivät jäsenvaltiot voi ilmoittaa tarkkoja tietoja. Eli hyödyllisten käyttökelpoisten tietojen pohjalta toimeena olisi, että kansalaiset ja vallanpitäjät saisivat tarvittavat tiedot, käyttäisivät niitä ja painostaisivat jäsenvaltioita ja eri vastuuviranomaisia osallistumaan tähän avoimuusaloitteeseen. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos kovasti, herra puheenjohtaja. Muutama kommentti siitä, mitä voidaan oppia menneestä ja mitä jatkossa voidaan tehdä. Ensinnäkin erittäin hyödyllinen kommentti oli ja oli hauska kuulla nämä sanat tilintarkastustuomioistuin jäseneltä, nimittäin näistä sanoista on kyse jäsenvaltioiden kanssa asioitaessa. USAsta voidaan oppia se, että yleisöllä on oikeus tietää, kuka käyttää julkisia varoja. Tämä ei ole lähtöolettamus ollut vanhalla mantereella. Tietosuoja, yrityssalaisuus olivat etusijalla – myös pitkään unionissa olleissa maissa, kun kokofissa pyrimme antamaan suuntaviivoja edunsaajatiedoista. Miten niin yrityssalaisuus voidaan kysyä? Jos julkisia varoja hakee, niin mistä salaisuuksista on kyse? Kyllä ihmisillä pitää olla oikeus saada tietää, voitte hyvin kyllä uskoa, että ei ole kyse jäsenistä, jotka tulivat 2004 tai 2007, jotka vastalauseita esittävät. Suurimmat ongelmat meillä oli maiden kanssa, jotka olivat olleet unionissa pitkään ja käyttäneet yhteenkuuluvuus, rahajoja, maatalousrahoja ja muita ilman näitä aloitteita, joita virolainen varapuheenjohtaja esitti 2005. Siis meidän keskustellessamme suuntaviivoista niin puhuttiin tietosuojasta, yrityssalaisuuksista ja mitä meidän pääosastoomme tulee, niin voin vakuuttaa ja olisimme iloisia syyllisten osoittamisesta, niin ei ollut helppoa käydä tätä kisaa, että jäsenvaltiot hyväksyvät edes vähimmäistandardit, jotka me halusimme taata tässä yhteisessä hallinnoinnissa, jaetussa hallinnoinnissa, niin kuitenkin tällä kaudella olemme pärjänneet aika hyvin, niin pitkälle me pääset kuin pystymme. Ja toistan, että Liettuan esimerkki on hyvä, kuten on Unkarinkin esimerkki. Maat menivät paljon pidemmälle kuin mitä vaadittiin säädöksissä. Edunsaaja luettelossa ajatuksena oli, että tehdään ristikkäisvertailuja tutkimustarkoituksiin jäsenvaltiossa. Me halusimme, että ihmisillä on oikeus saada tietää jäsenvaltiossa, mihin varoja käytetään. Tätä me lykkäsimme enemmän, että saadaan kansalaisten hyväksi käyttää ystävällisyyttä näissä järjestelmissä. Ajatuksena ei koskaan ollutkaan, että tässä ruvetaan vertailemaan tai niin, että se on jotenkin helpommin tutkittavissa. Toisin sanoen siksi olen sitä mieltä, että ensi kerralla kun sääntelypuitteita lyödään lukkoon niin ensi kaudella, niin meillä on hyvä tilaisuus. Totta kai komissiolla on oikeus tehdä aloitteita. Ja Rova Greslen kommentti huomioidaan tarkkaan, että 2005 syntynyt avoimuusaloite tai jos sitä ennen jotain säädöksiä laadittiin, niin se ei tietenkään aloitetta voinut huomioida. Ensi vuonna sitten, kun ruvetaan seuraavaa kautta luomaan, niin se huomioidaan. Mutta mitäpä komissio sitten esittääkin, niin neuvotteluprosessi menee neuvoston läpi. Sama ihme yhtälöt tietosuojasta ja yrityssalaisuudet tulevat vastaan, koska on kyse jaetusta hallinnoinnista. Jos ajetaan kulttuurisia refleksejä jäsenvaltioissa, niin kyllä ne tulevat pelin mukaan, kuten herra Olbrich totesi. Se on tyystin toisenlainen kuin tämä keskitetysti hoidettu elvytyspaketti Yhdysvalloissa. Mutta siitä voidaan kuitenkin ottaa se ajatus, ja olen kovasti samaa mieltä kollega kanssa tuolla oikealla, että varojen käyttö ei ole mikään ihmisoikeus. Yrityssalaisuus tai tietosuoja-asiat eivät meidän mielestämme tule tähän peliin ollenkaan mukaan. Siinä kun mahdollisen usein ilmoitetaan tai tiedotetaan tai sitten julkaistaan luettelo heistä. Ja mielestäni tämä koskee koko val, ra, val, budjettia, eikä vaikka kohdallisuuspolitiikkaa. Babine. Niin, hyvä. Herra Levinson, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. <clears throat> As I already told... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten jo sanoin, tilintarkastustuomioistuin ei voi sanoa mitään poliittista täällä. Mutta ehkä voisi kertoa sille, että mikä minun mielestäni seuraajani tekevät 2025 kun ne tekevät tarkistuksia avoimuusaloitteesta. Jos olette kuulleet, mitä teille kerroin, kuunnelleet, niin menisimme ja selvittäisimme, että oliko lähestymistapa tehokas. Ehkäpä ymmärsin väärin Rova Pellegrinia, mutta en kuullut, että tähän mennessä olisi ollut kovin tehokas järjestelmä sitä käytetty äh, eri jäsenvaltioissa samalla tavalla ja ehkä sanoisitte, että 2025 olisi ollut hyvä ajatus, jos olisi saavutettu sopimus eri toimijoiden välillä. Tarkoitan, että näen tässä, että ehkäpä on kenraali, jotka kulkevat 20 mailia armeijansa edellä ilman, että ovat kaikki kansalaiset mukana Näyttää siltä, että koko puun jäsenissä on paljon enemmän kiinnostuneita kuin ihmiset yrityksissä ja jäsenvaltioissa, jotka rahat saavat. E, joten ehkä oli hyvä ajatus, että, että olisi jonkinlaista kohesiota tässä asiassa. No sitten nämä älykkäät tavoitteet. Jos tässä hankkeessa olisi älykkäitä tavoitteita. Tavoitettavissa olisi relevantteja, ajankohtaisia tavoitteita, valideja tavoitteita, jos eri komponentista sopisivat tässä, niin se nähtäisiin positiivisesti seuraajieni taholla 2025. Mutta tämä on vain henkilökohtainen mielipide. Mielelläni kuulen kuitenkin tänä iltapäivänä, että nähtävissä tulevaisuudessa tilintarkastustuomioistuimille on tarvetta varmistaa se, että avoimuus varmistetaan parlamentille, yleisölle ja Euroopan unionin neuvostolle. Kiitoksia. Kiitos. Herra Devani, Britto, haluatteko jotain lisätä? Uh, I, I have been fascinated by... Minusta on ollut kiehtova kuunnella tämän päivän keskustelua. Tämä muistuttaa minua keskustelusta, jota olen kuunnellut Yhdysvalloissa jo yli kymmenen vuotta. Ja me emme päässeet niin pitkälle kuin missä tänään olemme tässä keskitetyssä järjestelmässä mitenkään helposti. Monet näistä seikoista, jotka toitte esille, tietosuojakysymykset, haluttomuus antaa tietoja, ovat olleet mm, pitkälti esillä myös amerikkalaisten poliitikkojen puolelta kongressissa. Keskustelu on jatkunut jo jonkun aikaa. Yhdysvalloissa on ollut avoimuutta ajavia ryhmiä jo vuosia. Ne ovat vaatineet enemmän avoimuutta valtion varainkäyttöön. Myöskään tämä keskitetty järjestelmä, josta puhuin tänään, ei ole ensimmäinen yritys tehdä jotakin Meillä on ollut Yhdysvalloissa lukuisia vastaavia yrityksiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ne ovat onnistuneet hyvin vaihtelevasti tai epäonnistuneet vaihtelevasti. Ja kun me loimme tätä järjestelmää, meidän oli mahdollista oppia noista aiemmista virheistä, mikä oli huomattava etu. Oikeastaan tässä on kolme kysymystä, jotka täytyy esittää. Ensimmäinen eh, kuuluu, mitä tietoa kerätä. Minusta kuulostaa siltä, että teillä on, on mahdollisuus saada jonkinlaiset säätelysäädökset ja tehdä siinä yhteydessä päätöksiä. Miten tiedot sitten kerätään on toinen merkittävä kysymys. Minähän kerroin teille, että me päätimme luoda uuden tiedonkeruujärjestelmän, koska suoraan sanottuna kaikilla liittovaltioviranomaisilla on järjestelmänsä eri epätoivon tiloissa. Me loimme siis uuden. Ja viimeiseksi vielä pitää kysyä, miten tämä kaikki esitetään, miten nämä tiedot halutaan esittää. Ja me valitsimme hyvin avoimen, interaktiivisen sivun, jossa on sellaisia toimintoja, joita ei hallituksen verkkosivulla ole aiemmin ollut. kuulostaa ehkä siltä, että olemme vähän pidemmällä, koska olemme onnistuneet luomaan keskitetyn järjestelmän. Itse uskon, että emme olisi, ellei tämä talouskriisi Yhdysvalloissa olisi iskenyt. Jos ei sitä olisi tullut, emme olisi siinä, missä olemme tänään. Joten kannustaisin kyllä ponnisteluihin äh, rakentaa keskitetty järjestelmä Eurooppaan ihmiset eivät ehkä pidä siitä, mitä he näkevät, mutta heillä on kyllä oikeus nähdä se. Olen kuullut sen tänään jo moneen otteeseen ja olen siitä aivan samaa mieltä. Um, can I just say, um... Sen verran sanoisin tietosuojasta ja yrityssalaisuuksista, että minun kokemukseni mukaan Yhdysvalloissa ei ole ollut kyse kahden välillä. Että kaikki tieto esille tai ei yhtään. Esimerkiksi kun yritys asioi keskushallinnon kanssa suoraan, niin jo tarjouksessa on tietoja, jotka liittyvät yrityssalaisuuksien tai toimintaan. Se huomioidaan sopimuksella sen laadinnassa. Se, että annettiin tietylle yritykselle, oli tarjouskilpailussa mukana, mitä tarkoitusta varten. Viime kädessä tämä katita on kuitenkin julkista. Kyse on lähinnä yksityishenkilön tietosuojasta Yhdysvalloissa. Aikaisemmin kerron teille siitä, että meillä on paikallishallinto, joka kerää koulupiireiltä tietoa, miten paljon rahoja on käytetty eri kysymyksiin. Voi olla muun muassa palkat, opettajien palkat yhtenä tietona. Totta kai se voi julkaista verkossa nimet ja palkat, mutta se ei ole kovin hyvä ajatus ja niin me emme sitä teekään kerromme vain kuinka paljon menee kaiken kaikkiaan palkkoihin. Emme kerro kuinka monelle opettajalle. Tai kerromme sen ja sitten nähdään keskimäärin kuinka paljon opettaja saa. Siinä kierretään nämä tietosuojamääräykset. Voi siis noudattaa näitä määräyksiä ja kuitenkin samaan aikaan olla hyvin avoinkin. Kiitoksia. Kiitos. Gressle on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Ja, vielen dank. Ich möchte niin, kiitoksia. Haluaisin vielä muistuttaa minun kysymyksestäni komissiolle, Rova Pellegrinille, mitkä jäsenvaltiot ja mitkä alueet pärjäävät erityisen huonosti? Tiedämmekö me sitä ylipäätään? Onko meillä yleiskuva siitä, mitkä jäsenvaltiot pärjäävät hyvin? Voisimmeko saada aikaan jonkinlaisen 27 valtion ranking-listan? Tämä nyt olisi vähimmäisedellytys, jotta tätä kaikkea voitaisiin arvioida. Tänä päivänä näyttää siltä minusta, että tämä julkaisuvelvollisuus on toistaiseksi epäonnistunut. Se on hyvin tarkoitettu, mutta huonosti toteutunut. Tämä tapa, jolla se tehtiin, on liikaa, jotta voitaisiin ylipäätään arvioida sillä saatuja tuloksia. Ja vielä kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Koska te olette suunnitelleet tätä tilintarkastustuomion tilintarkastusta. Minä kuulin, että 2025, mutta siinä varmasti oli jonkinlainen virhe. Kun jollakin tapaa halutaan harjoittaa täällä parlamentaarista valvontaa, niin voidaan yksinkertaisesti luovuttaa saman tien, koska tiedetään liian vähän, mitä me tiedämme hallintokustannuksista, mitä tietoja tilintarkastustuomioistuin antaa käyttömme, jotta voisimme todella arvioida, mitkä ohjelmat ovat olleet menestyksekkäitä ja mitkä eivät. Olen itse pyytänyt hallintokustannuksia yksitellen ja saanut osittain kammottavia lukuja komissiolta. Mitä me siis tiedämme hallintokustannuksista, mitä me tiedämme tällaisten aloitteiden menestyksestä. Nyt pitää nimittäin hienosäätää. Tämä on viimeinen kohta, jonka haluan mainita, mitä haluan tänään katsoa oppineeni eh, budjettiesittelijänä. Meillähän on tässä kolmevuotinen harjoitus vielä tulossa. Me tarvitsemme selkeän järjestelmän, selkeät määräykset siitä, mitä tietoja siihen järjestelmään syötetään. Me tarvitsemme yhden valuutan ja me tarvitsemme arvioinnin jossa lähdetään noista tiedoista, mitä on saatu aikaiseksi, kuka ylipäätään on saanut rahat, eli rakenteellisesti puhtaan esityksen. Sen minä olen tänään oppinut. Ja tiedättekö, hyvät herrat, jotka Amerikasta tulette, minua todella kiehtoi tuo yksi luku, jonka te esititte ihan alussa. 50 henkeä Washingtonissa ja 329 tarkastajaa. Kun ajattelen, minkälainen laitteisto meillä täällä on, teillä on vielä 8000 työntekijää ja siinä on koko henkilöstö. Päätoiminen siis, kun lasken nämä kaikki yhteen ja mietimme, mitä täällä EU-ssa teemme huomattavasti vähemmällä rahalla. Meillähän se on 125 miljardia euroa vuodessa huomattavasti pienemmällä rahalla, kuinka vähän me saamme oikeasti aikaan. Ja tilintarkastustuomioistuin katsoo tämän ehkä osuvan itsensä, en tarkoita sitä nyt suoraan sinne päin. Minusta tämä on kuitenkin kauhistuttava. En ole ihan varma, etteikö meidän pitäisi hiukan tätä kysymystä joskus käsitellä. Grazie, onorevole Andrea. Kiitoksia, edustaja Andreas. Thank you, Chairman. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja Rova Pellegrini mainitsi, että Espanja ja Puola ovat vastahakoisia julkaisemaan tietoja edunsaajista. Kysyn komissiolta, että mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta Puola ja Espanja voidaan saada julkaisemaan tiedot. Ja kysyn komissiolta myös, että miksi ei tehdä avoimuudesta ehdo, ehtoa korvauksille ja maksuille. Kiitos. Rova Pellegrin voi vastata Rova Greslelle. Uh, concerning the, the, the, the establishment of a list of... Se, että laadittaisiin hyvistä suoriutujista ja huonoista luettelo, ei tunnu kovin hyvältä ajatuksena, koska ei ole mitään kattavaa luetteloa. Voi yksittäisiä tapauksia on, niin se ei ole ehkä kovin oikein. Mutta jos ajatellaan Suomia ja Ranskaa listan kärjessä ja sitten Italia ehkä siellä päässä joidenkin aloitteen takia, Espanja on kohentanut paljon asemaansa. Anteeksi nyt, että on vain osittaista tietoa käytettävissämme. Kiitoksia tästä tiedosta. Ainakin Italian osalta ihan kiva tieto. Sitten Rova Maternovaa. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hiukkasen nyt järjestystä haluaisin näiden jäsenvaltioiden tilanteeseen. Ei meillä oikeastaan ole mitään täyttä vertailtavuutta. Se ei ole koskaan ollut aikomuksemmekaan, mutta sen verran ajankohtaista tietoa, viitaten siihen, mitä rouva Pellegrin lopetti tutkimuksessa. Siellä oli harvaita alueita hänen kartassaan. No, no nyt vir, vir, vihreitä kaikki. Kaikki maat ovat siis noudattaneet Espanja viimeisten joukossa, mutta muuten järjestelmä on pitänyt pintansa. Espanja, Kreikka, jotkut yhdistyneen kuningaskunnan alueet ja Italia tulivat viimeisten joukossa käytettävyydessä, niin no, Espanjan järjestelmä ei ole mitenkään puutteellinen, kuten Ruva Pelkänen totesi, Italian järjestelmä jotain – tai kapasiteetista. Puolassa ei ollut mitään ongelmia. Tämä oli väärinymmärrys varmastikin minun alustuksestani. Puola ei ole koskaan aiheuttanut ongelmia siinä, että haluaisi julkaista edunsaajista luettelua. Tiukimmat keskustelut edunsaajaluettelosta, ja tämä yleisestikin on kokemus, että mitä hajotetumpi on järjestelmä, sen hankalampi on saada tietoja. Liittovaltioissa tämä on perinteisesti ollut kantona kaskessa. Mikä ironista, uudet jäsenvaltiot odottelivat, että avoimuus ja muukin tulee rahan kerää Ehkä jossakin maissa on ollut helpompaa käydä keskusteluja, varsinkin niiden maiden kanssa, jotka ovat viime, viimeisenä tulleet. Siis tavallaan raha tulee nopeammin, mitä nopea julkaisee ja mitä avoimempi on. Se on tavallaan ollut siellä oletettua tietoa. Kuten mainitsin Liettuan ja Unkarin aikaisemminkin, niin he ovat olleet parhaiten joukossa. Tanska, Ruotsi, Suomikin ovat pärjänneet hyvin, heillä on hyvät verkkosivut. Sen verran tieto, millä nyt on käytettävissä yksittäisistä jäsenvaltioista. Rouva Gressle olisi yksi kieli ja yksi valuutta, keskitetty järjestelmä – miten haluttava tämä on, niin täytyy katsoa tätä poliittisessa puitteissa, missä toimimme. En ole ihan varma, että sen paremmin parlamentti kuin neuvostokaan antaisi komissiolle sellaista valtaa, että tämä toteutuisi. Komissio on tietoinen asemastaan toimielinten välisessä rakenteessa, eikä tällaista esittäisikään. Me pyrimme olemaan vastuullisia ja realistisia siinä, mikä on lainsäädännössä esitetty. Toistan siis, että jos ajatellaan nykyisiä säätelypuitteita, niin Saavutukset ovat aika merkittäviä. Kuten yksi edustaja totesikin, niin ei ole mitään avustustakaan tarjolla, kun meillä kuitenkin on tämä Inform-verkko ja kokemuksia ja tietoja vaihdetaan seminaareissa ja tarjotaan hyviä käytänteitä, niin se on myös yksi tapa tarjota apua ja näin helpotetaan tietojen siirtoa muualle. Se on antanut tuloksia, kiitos. Signor Levison. Levison. Thank you very much. I received... Suuret kiitokset. Minä sain eh, Gresleltä kysymyksiä. Toivottavasti en ollut liian ironinen, kun puhuin vuodesta 2025. Tarkoituksena oli luonnollisesti, että minusta on tarpeen saada nyt jo vähän ajateltua asiaa. Tarvitaan jonkinlaisia strategioita, on pohdittava, mikä on tarkoituksena, kun luodaan järjestelmä, ehkä parantunutta avoimuusaloitejärjestelmää. Ja siksi totesin, että ehkäpä on hyvä ajatus käyttää myös tätä Smart-aloitetta tässäkin yhteydessä. Ja jos se luodaan, niin ehkä vastaisuudessa, ehkä jopa jo, sanotaan nyt sitten vaikka 2014, tilintarkastustuomioistuimen on mahdollista tehdä asian suhteen jotakin. Mutta ennen kuin jotakin hallinnollista on tehty poliittisen aloitteen jälkeen, on mielestäni tilintarkastustuomioistuimen vaikea asiaan puuttua. Kuten nyt kuulimme Rova Pellegriniltä, jos tähän lähdettäisiin nyt puuttumaan, ei saataisi kovinkaan paljon selville, joten en usko, että me voisimme parantaa tuloksia kovinkaan paljon tässä vaiheessa. Tuskin olisi kovinkaan paljon, mitä saisimme selville, jos lähtisimme tätä 2010 jo selvittelemään ja laatisimme asiasta nyt kertomuksen. Joten ehdotan, että jonkinlaisia poliittisia päätöksiä tehdään ensin. Niin, ja että ne perustuvat näihin yksinkertaistuksiinkin ehkä, että otetaan huomioon ennen kaikkea koko alueen johdonmukaisuus. On esimerkiksi siltoja, joita rakennetaan. En tiedä, kannattaako panna jonkinlaista nimeä vaikka Tanskan kohdalle. Jos rakennetaan jokin silta Tanska ja Ruotsi välille, voidaan mainita nämä molemmat maat mutta onko se sitten 10 miljardia euroa vai minkä verran, ja siihen kuuluu tuhansia eri sopimusosapuolia. Tämä kaikki on todella hankalaa hallita. Ja voitte havaita esimerkiksi, kun Ison Beltin silta rakennettiin, siitä seurasi huomattavan paljon tuomioistuin käsittelyjä. Ei tämä ole mitenkään yksinkertaista. On todella saatava selville, mitä me haluamme tältä alalta julkista. Se on minun henkilökohtainen mielipiteeni asiasta. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. kollega Palcetis on pitänyt puheenvuoron. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, labai trumpai. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, aivan lyhyesti. On mainittu, että me keskustelemme kahdesta filosofiasta. Olen samaa mieltä sen kanssa. Vierailijat mainit puhuvat tästä toisesta. Se perustuu keskusteluihin 10-15 vuotta sitten ja uusi keskustelu tästä keskittämisestä, sentralisaatiosta. Kuten tilintarkastustuomioistuin edustaja maininnut, meidän täytyy tehdä tulevaisuudesta poliittisia päätöksiä Niitä ei voida tehdä ennen kuin saamme relevantit tiedot. Ehkäpä valiokunnan pitäisi palata tähän keskusteluun tulevaisuudesta. Mutta ennen sitä ehkäpä vierailemme voisivat antaa meille relevantit tiedot henkilökunnan määrästä ja varoista, joita he käyttävät. Ja sitten voisimme ehkä tehdä ehdotuksia ja päätöksiä tulevaisuudesta koska nykyisin meidän täytyy varmistaa tietojen vaihto pääosastojen välillä, koska sitä ei aiemmin tapahtunut. Ja no, tämä olisi viimeinen kommenttini ja haluaisin kiittää vierailijoitamme ja herra Liberatskia, joka aloitteeseen lähti tämän mielenkiintoisen keskustelun osalta. Chi vuole rispondere perché poi dopo... Ehkä joku haluaa vastata. Liberatski saa kyllä vielä lopuksi puheenvuoron. Haluaako joku jotain sanoa? siihen, mitä herra Valchiti tosi puheenvuorossa. Komissio ei kukaan, ei, ei. Eli Liberaski, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Time is... Kiitoksia kovasti. Puheenjohtaja, aika on loppumassa, joten ihan lyhyesti. Ensinnäkin voimme todeta, että virheiden tapahtuminen – julkisten varojen käytössä on seikka, joka tapahtuu. Ja niistä voidaan oppia, niitä voidaan korjata. Toinen huomio, opin teiltä, herra Davani, jos käytetään julkisia var yksityisyyden suojaa ei ole. Näin minä ymmärsin teidän viestin, että Tämä on amerikkalainen lähestymistapa. Tässä oli hiukan tätä epäröintiä tuon tietosuojan yksityisyyden suojan vuoksi. Ja avoimuus ei ole mikään tavoite itsessään, vaan väline, väline, jonka avulla voidaan hyödyntää rahastoja hyvin. Siksi tarvitaan enemmän avoimuutta, jotta saadaan aikaan parempi unioni, näin sanoo tilintarkastustuomioistuin ja Levinson. Tilintarkastustuomioistuimesta lähes 25 prosenttia on tässä salissa paikalla. Lisäksi me haluamme, että komissio on vastuussa myös paremmasta unionista. Kehitysyhteistyö, äh, kehitysyhteistyöpääosasto on myös osa komissiota. Komissio, älkää pelätkö jäsenvaltioita ja älkää pelätkö neuvostoa. Vastuuvapainen myöntää tämä valiokunta ja tämä parlamentti. Ja vielä viimeisenä neuvosto ei ole paikalla, joten emme käsittele neuvostoon kohdistuneita viestejä. Ja puheenjohtaja ja vieraat, suuret kiitokset siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun, tähän kuulemistilaisuuteen. Suuret kiitokset puhujille, kiitokset kaikille keskustelijoille ja kiitokset yleisölle. Kiitos. Grazie molto, veramente. Kovasti kiitoksia teille tehdystä työstä, kiitos vieraille varsinkin. Erityiskiitokset amerikkalaisille ystävillemme. Se oli erittäin hyödyllistä kuultavaa. Kiitos keskustelusta. Tapaamisiin ensi kerralla näkemiin.